Benvenuti ai colleghi parlamentari. Tervetuloa kollegoille ja erityisesti vieraille, jotka ovat mukana tässä kuulemistilaisuudessa. Kuuleminen on jaettu kahteen paneeliin. Ja käsittelemme puheenjohtaja Malcolm Harbourin lausuntoa aiheena eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat. Annakin hänelle välittömästi puheenvuoron ja hän saa alustaa tämän aiheen. Ja sen jälkeen käymme sitten kahta eri keskustelua. Ja kuten aina, meillä on alustuspuheenvuoroja ensin vierailta. Sen jälkeen parlamentin jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja. Ja sitten tehdään yhteenveto lopuksi näiden kahden tunnin kuulemisen päätteeksi. Olemme muutaman minuutin myöhässä, mutta nyt annan sitten puheenvuoron heti puheenjohtaja Harbourille. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, chairman and, uh, dear vice... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja Sergio myös. Ajattelin, että koska olen esittelijänä IMKO-osuudesta asiassa, niin näin voisin vapaammin osallistua keskustelua, jos en itse toimi puheenjohtajana, varsinkin kun Sertso hoitaa tämän kyllä erittäin hyvin. En varmasti pitkää johdantoa tässä tarvitse, koska näen, että herra Kreutzmann, herra Engström, molemmat varsin aktiivisia varjo esittelyitä, joita myös rouvat vastaus ja Verni paikalle. He ovat jo tavanneet tämän asian tiimoilta joitakin kertoja. Ja epätavallisesti, koska tämä ei ole ihan normaalia valiokuntatoimintaa, niin minun mietintäni on jo jaettu. Ihmiset voivat sen tutustua. Yleensä valiokunnassa haluaisimme pitää ennen kuulemisen ennen kuin mietintö on laadittu, mutta johtuen aikapaineista niin teollisuus, ITRE-valiokunta, teollisuusasian valiokunta haluaa äänestää koko paketista tästä Connected Continent, yhdentynyt manner aiheesta, niin siksi ajattelimme, että haluamme edistyä tässä nopeasti niin, että te voitte jo saada tämän asiakirjan käsinne. Sekin on, sekin on epätavallista, että täällä on asia, asiantuntijoita paikalla. Samoin pyydän kollegoani samanaikaisesti kommentoimaan mietintöäni. Niin mutta minun tarkoitukseni on, että ensin kuuntelemme asiantuntijoita ja voitte ihan vapaasti tietysti kommentoida meidän ehdotuksemme ja toivonkin, että näin teette. Ja aivan vapaasti voitte olla myös kriittisiä, siitähän tässä on kysymys. Ja jos pidätte niistä, niin kertokaa sekin. Joskus jotkut tykkäävät jopa meidän ehdotuksistamme. Sellaista sattuu. Ja sitten kuulemisen jälkeen parikymmentä minuuttia on kollegoille aikaa, jos he haluavat vielä lisätä jotakin uutta. Hiukan vielä tästä keskustelun jäsentelystä. Valiokunnan vastuu liittyy liittyy aikaisempaan työhömme. Me olemme olleet vastuuvaliokunta yleispalveluista ja käyttäjän oikeuksien direktiivissä. Tämä on ollut varsin pitkäaikainen vastuutehtävä meidän valiokunnassamme ja ehkä se alkoi jo silloin, kun sisämarkkinat olivat osa oikeusasiain ja sisämarkkinoiden valiokuntaa. Tämä sen nimi taisi olla, sisämarkkinavaliokunta. valiokunta tai yhtenäismarkkinoista olisi kyse. Minulla oli silloin kunnia olla esittelijänä kun ajateltiin huomattavaa uudistusta televisiontapaketissa, joka lopultakin hyväksyttiin sitten vuonna 2002 ja sitten minä olin esittelijänä, kun tätä pakettia tar- uudelleen tarkasteltiin 2009. Tämä on varsin mielenkiintoinen paikka, kun on ollut elänyt kahden komission kaudet ja myös henkilökunta on näitä asioita pitkällä aikavälillä työstänyt. Täytyy hiukan sanoa, että olen hiukan hämmästynyt, koska en odottanut niin laajaa tarkastelua. Nyt huomaan, että teen kolmatta viimeistä äh, mietintöä niin edelleen televiestinnästä. Joten ehkä nyt olen vähän liian lähellä tätä asiaa. Ja siksi kollegat pyytävät minua jatkamaan tätä työtä. Meillä on vastuualana tarkastella käyttäjän oikeusaspektia direktiivissä, jota komissio ehdottaa. Ja minun mietintöni tarkastelee komission ehdotusta, miten voidaan edelleen parantaa kuluttajan oikeuksia. Ja emme ole samaa mieltä tästä, miten se esitetään, vaikka itse asiasta olemme samaa mieltä. Siis lainsäädäntöpaketti muodosta emme ole samaa mieltä. Se on mielestäni äärimmäisen sekavaa täältä pitää löytää tavallaan nämä käyttäjän oikeukset direktiivistä ja 28 sääntelijä on niitä jo täytäntöönpanoita ja jatkossakin näin tekee ja sitten näistä osia va- va- valetaan sitten asetuksen muotoon ja myös sen takia, että rajoitukset, jotka johtuvat asetus muodosta maksimiharmonisoinnista ottavat pois joustovaraa sääntelijöiltä tällä nopeasti liikkuvalla markkinalohkolla. Joten me olennaisesti olemme tavallaan uudelleen muokanneet joitakin ajatuksia, tehneet tarkistuksia tämänhetkisen kuluttajan oikeusdirektiiviin ja niitä sitten sääntelijät äh, toteuttavat. Ja toinen asia, josta olemme eri mieltä komission kanssa, on siinä, että komissio halusi päättää enemmän täytäntöönpanosäännöistä ja joskus varsin yksityiskohtaisella tasolla, emmekä ole tästä samaa mieltä. Meistä parlamenttina me 2009 tuimme sitä, että saadaan aikaan Euroopan sääntelijöiden ta, elin ja he saavat tietyt valtuudet ja nyt tekevät paljon läheisempää yhteistyötä sähköisen viestin alalla, jotka auttaneet meitä ja ovat olleet kriittisiä toisten suhteen ja käyttäneet tällaista vertaispainostusta hyväkseen. Ja kun sitten Komissio taas totesi tästä sääntelytoiminnasta sen, että jotkut markkinat, ehkä jopa kymmenen, eivät täytäntöönpaneet olemassa olevia sääntöjä kunnolla. Meistä komission ja Berekin tehtävä on, että tämänhetkinen sääntelyjärjestelmä toimii. Emme näe mitään perustelua sinne, että vielä monimutkaista entistä tätä asiaa keskitetään päätöksiä komission tasolla ja itse asiassa sitten selektiivisesti sovelletaan asetusta. Kaikki varjoesittelijämme ovat tästä samaa mieltä, siksi olemme jäsenelle tämän ehdotuksen tässä muodossa. E- Haluan nyt esittämään poliittisen kohdan selväksi. Tämä mitenkään vähennä tätä merkitystä, jota liitämme televiestintäalan kuluttajan oikeuksiin. Se on rakenteellinen kysymys ja mielestäni olemme tarttuneet siihen varsin asianmukaisella tavalla. Tämän ensimmäinen osa tämän päivän kuulemista, niin kun haluamme kommentteja siitä, miten voidaan tehostaa kuluttajan oikeuksia, olemmeko toimineet oikealla tavalla, olemmeko tehneet tarpeeksi vai olemmeko menneet liian pitkälle kenties. Sitten toinen osa, jossa olemme sanoneet, että pitäisi olla asetus, niin tämä oli meidän ehdotuksemme uudeksi asetukseksi, jonka nimi oli kuluttajan oikeukset, oikeudet avoimeen internetpääsyyn, ja tämä liittyy niin sanottuun net, nettineutraaliuskysymykseen. Maailmassa, jossa me toimimme ja on tällainen tehokas internetti. Monessa palveluita tarjotaan kuluttajille. Ehkä kilpaillaan palvelutarjoajien välillä ehkä syntyvä syrjivää käyttäytymistä operaattorien toimesta, joka saattaa heikentää internetin peruskäyttömahdollisuuksia ja avoin internetin käyttöoikeus on erittäin tärkeä kaikessa, mitä ihmiset tekevät. Ja myös lainsäädäntötasolla mehän panemme merkille, että yhä enemmän kuluttajan tietoa me etiketeistä ei löydykään enää paperilta, vaan nettisivuilta. Ja ihmiset saavat tietoa tätä kautta. Jos päästään tähän asti, mitä tulee julkisen sektorin politiikkaan, politiikkaa, niin silloin todellakin internetin avoimuus on ihan aivan selkeä olennainen osa tällaista lainsäädäntöä. Sitten toisessa osuudessa keskustelemme optimeista metodista, miten tähän päästään ilman että, ilman, että millään tavalla vähennetään innovaatiotasoa, kykyä uusissa tuotteissa, palveluissa, laitteistoissa, ohjelmistoissa ja tämän pitää tietysti soveltua langattomaan ja äh, tavanomaisiin laitteisiin. Monet käyttävät yhä enemmän laajakaistaa, langatonta yhteyttä, se pitää ottaa huomioon. Kaikki asiat siis pitää tarkastella. Tämä tulee olemaan tämän keskustelun rakenne ja nyt minä olenkin sitten jatkossa hiljaa ja kuuntelen asiantuntijoita ja myös kehotan kollegoja osallistumaan ja me kirjaamme tämän kaiken ylös sitten, kun jatkossa teemme tarkistuksia tähän mietintöön. Meitä työhön jatkuu sitten ensi vuonna. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie al presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, sitten käynnistämme ensimmäisen paneelin. Eli keskustelun aikana annan puheenvuoron myöskin kollegoille, jotka ovat varjoesittelijöitä tämän lausunnon osalta. Ja sitten, jos muut kollegat haluavat puheenvuoroja, niin he voivat sitten esittää kysymyksiä tai kommentteja. Ja puheenjohtaja ottaa ne sitten huomioon laatiessaan tämän tekstin. Yleensä me etenemme tällä tavalla. Eli tästä syystä Annan seuraavaksi puheenvuoron Pula Huttonille. Hän on hoitanut ensimmäisen, hän vasta ensimmäisestä osasta nyt tässä paneelissa. Ja hän käsittelee nyt kymmenessä minuutissa tätä aihetta, jotta voimme varmistaa sen, että myös muille jää puheaikaan. Olkaa hyvä. Okay. Well, thank you very much uh, for inviting Kiitoksia kutsusta vieraaksi. Nimeeni on Pula Halton ja olen Witch kuluttajajärjestöstä Lontoosta. Puhun pääasiassa Ison-Britannian näkökulmasta, mutta kollega täällä on äh, Beugista ja hän käyttää myöhemmin puheenvuoron. Lähestulkoon kaikki, mitä minä sanon, on kyllä yhdenmukaista myös laajemman keskustelun kanssa, jota käydään jäsenvaltioissa. Ensin toteaisin, että me laajasti tuemme yleistavoitteita digitaalisten sisämarkkinoiden luomisen suhteen. Erityisesti kun kyse on kuluttajan oikeuksista, niin meistä tämä on askel eteenpäin. Suurin osa että liittyy nimenomaan tähän alaan, mutta meillä on aivan yksi erityinen huoli, joka liittyy tähän kokonaispakettiin. Ei pidä unohtaa kilpailun tarvetta, kun pyritään konsolidoimaan markkinoita. Kysymys siitä, onko tämä oikea väline Minulla ei ole vahvaa näkemystä siitä, onko tämä nyt vahva väline, oikea väline vai ei. Mutta yleensä, kun pohditaan, onko direktiivi tai asetus, niin yleensä me tuemme minimiharmonisointia, vähimmäisharmonisoinnin tasoa. Eli sellainen väline, jolla tähän päästään, on meidän mielestämme myönteistä. Par, parhaalla tavalla tähän päästäisiin niin, että tietyt tarkistukset siirrettäisiin toiseen vaihtoehtoiseen lainsäädäntövälineeseen. No sitten varsinaisiin meitä koskettaviin aiheisiin. Me tuemme pitkälti yleispyrkimystä hankkeessa. Meillä on se tuntemus, että tässä suositaan kilpailua ja pyritään vahvistamisen suuntaan. Tässä oikeastaan ollaan matkalla kuluttajan näkökulmasta alusta loppuun niin, että huomioidaan kaikki vaiheet. Eli eh, tiedot, jotka annetaan ennen sopimuksen tekemistä, sitten sopimuksen tekovaihe ja sitten eh, muutokset, vaihdokset. Pakettina tämä näyttäisi vievän meidät lävitse kaikki eri vaiheet. Yksi huoli on se, että mm, ehdotuksessa on aika paljon mukana. Ja voipa olla, että kustannuksia tässä siirrellään paikasta toiseen. näyttää siltä, että tässä toimitaan ikään kuin äh, vesi sängyn kanssa, eli kun yhdestä kohdasta painaa, niin paine siirtyy toiseen kohtaan. Kustannukset käytetään samalla tavalla. Voisi olla sellainen argumentti, että jatkossa pitäisi olla jokin äh, uudelleentarkastelumekanismi, jolla tutkittaisiin, miten tämä ehdotus vaikuttaa jatkossa. Ennen kuin paneudun aivan erityisiin kysymyksiin tässä asetuksessa, niin toteaisin muutaman sanan niistä kysymyksistä, jotka meidän mielestämme ovat kuluttajien kannalta pääkysymyksiä. Oikeastaan puhutaan kolmesta eri alasta. Ensin kysymykset, jotka liittyvät tiedotukseen ja sen monimutkaisuuteen. Ja toiseksi palvelun laatuun liittyvät kysymykset. Ja kolmanneksi eh, siirtymä operaattorilta toiselle. Ensin tiedotus ja sen monimutkaisuus. Näillä markkinoilla, aivan erityisesti kun käsittelemme käsitteitä, jotka ovat tuttuja kuluttajille, eli tekstiviestit ja puheminuutit ja niin edelleen. Tämä on ollut aika suoraviivaista. Kuluttajat kyllä nämä ymmärtävät. Vaikeampaa äh, tämä keskustelu on silloin, kun puhutaan datasiirrosta, tiedonsiirrosta. Meillä on Bilmonitse-järjestö, joka on todennut, että iso britannian kuluttajat maksavat liikaa matkapuhelinlaskuissaan noin 6 miljardia vuodessa sen suhteen, että he yliarvioivat äh, datan äh, tiedonsiirtokäyttönsä ja kustannuksensa, ja näin maksavat turhasta. Tähän liittyy siis monimutkaistavia seikkoja. Erityisesti olemme nostaneet esille äh, sitä tilannetta, jossa sopimuksen aikana ehdot muuttuvat. Isossa Britanniassa on järjestetty aika onnistunut kampanja aiemmin tänä vuonna, jonka pohjalta ihmiset ovat voineet muuttaa sopimusta, vaihtaa sopimustaan silloin, kun sopimuskaudella on hintoja nostettu. Toinen kysymys liittyy palvelun laatuun. Olemme tehneet tutkimusta viime vuoden toukokuussa ja päivitämme tutkimustuloksia tänä vuonna. Olemme tutkineet pääongelmia – laajakaista puolella havaitsimme, että 28 prosenttia ihmisistä äh, valitti hitaasta, 18 siitä, että yhteys katkeaa ja 15 äh, prosenttia henkilöä siitä, että yhteys on ollut poikki joko päiviä tai tunteja. Ongelmia toki jonkin verran on. Äh, matkapuhelinsektorilla ongelmana on pääasiassa kattavuus, verkon kattavuus. Kaikki eivät välttämättä joka paikassa ole kattavuusalueella, syntyy katvealueita, verkko pätkii. Ja toinen kysymys liittyy sopimuksen vaihtamiseen. 5000 jäsentä tavoitimme aiemmin tänä vuonna. Keskustelimme heille maaliskuussa ja toukokuussa. Maaliskuussa he aikoivat äh, muuttaa sopimusta ja sitten toukokuussa palasimme heidän pakellensa ja kysyimme, olivatko he muutoksen tehneet. Kolmas osa muutosta suunnittelevista oli luopunut tästä prosessista ja on tärkeää ymmärtää, miksi näin kävi. Pääsyy 34 prosenttia totesi, että he pelkäsivät, että jokin menisi pieleen. 32 prosenttia totesi, että prosessi on vaikea ja 12 prosenttia totesi, että heidän palveluntarjoajansa oli antanut jonkinlaisia kannustimia pysyä asiakkaana aivan erityisesti kun ajatellaan ihmisten näkemyksiä ja havaintoja tästä muutosprosessista, niin on sitten vielä muita seikkoja, jotka nousevat esille tässä direktiivissä. Esimerkiksi tämä yhteyksien viimeisen linjanpätkän purku, tai sitten matkapuhelinpuolella SIM-korttien jumiutumiset ja tekniset haasteet. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka meitä tämän erityisesti kiinnostavat ja missä olemme nähneet olevan myös kuluttajaulottuvuutta. Niin kuin totesin jo alkuun, on ehdotuksia, jotka ottavat huomioon tämän koko kuluttajauran matkan eri vaiheet. Sitten on lausekkeita, jotka liittyvät tiedotukseen. Ne näyttäisivät muodostavan hyvän paketin noin yleisellä tasolla – me tuemme erityisesti ehdotusta, joka mahdollistaisi sen, että ihmiset voivat asettaa vapaaehtoisia käyttökattoja omalle käytölleen. Olemme tehneet tästäkin tutkimusta itse asiassa viime kuussa. Ja tutkimuksessa oikeastaan nousevat esille ihmisten aikomukset, eikä varsinaiset teot. 24 prosenttia totesi, että ihmiset äh, hän äh, ryhtyisivät, jos se olisi mahdollista – Tuemme niin ikään lauseketta, joka liittyy ulkomaisiin toimintoihin ja syrjintään ulkomaanpuheluissa. British Telecom esimerkiksi veloittaa yhdeksän penniä kotimaan puheluista ja sitten taas on toisen hinnan, kun soittaa Ranskaan tai Saksaan. No sitten palvelun laatu. Me olemme kampanjoineet tällä alalla aiemmin tänä vuonna ja säätelyviranomainen on mahdollistanut sen, että äh, ennenaikaisesti voi sopimuksen lopettaa. Yleinen määräys kuuden kuukauden kaudesta on sellainen, että toki se voidaan nähdä varsin sattumanvaraisena luvuna, lukuna. Sopimusten pituus on pidentynyt huomattavasti. Nyt puhutaan jopa kahden vuoden sopimuksista. Pääsyy tälle on se, että halutaan varmistaa, että sopimus on riittävän pitkä, jotta alennusten takaisin maksu tai kuljettaminen onnistuu, tai sitten tuetun puhelimen korvaaminen onnistuu. Niin kuin totesin, tukisimme myös määräystä näistä SIM-korttien jumiutumisen purkamisesta. Tämä pitää löytää nopea ratkaisu. Ja sitten siirtymä toiselle. Korostaisin sitä, että ihmiset luopuvat aikeistaan sen, tämän prosessin myötä usein. Tässä täytyy joustavoittaa menettelyä ja tuemme ehdottomasti artiklaa 30 ja sitä, että on tällainen yhden päivän ehto. Tämä on kysymys, jota haluaisimme tukea oikeastaan kolmestakin syystä. Ensinnäkin katsomme, että pitää saada johdonmukaisuutta aikaiseksi. Jos muutos tapahtuu, niin se täytyy toteuttaa samalla tavalla kaikkien kohdalla. Täytyy varmistaa, että ihmisillä on oikeanlaisia kannustimia vaihdolle – ja nimenomaan ne operaattorit, jotka houkuttelevat uusia asiakkaita, niiden pitäisi olla tässä johtamassa tätä muutosta. Jos lähdetään äh, ikään kuin siitä päästä, että mitkä häviävät, niin sitten syntyy esteitä kilpailulla, kun nämä yritykset haluavat pitää asiakkaistaan kiinni. Meistä tämä on hyvä paketti. Se käsittelee suurinta osaa niistä aiheista, jotka ovat meidän kannaltamme tärkeitä ainakin Isossa Britanniassa. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Kip Meg, joka on Everything Everywhere johtaja. Ja pyytäisin, että tekin noudatatte 10 minuutin puheen. Olkaa hyvä. Um, <coughs> thank you, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin hiukan selittää Everything Everywhere-järjestöstä, eli EE. E ja siinä ovat mukana Orange ja Deutsche Telekom. En nyt edusta kumpaakaan näistä kahdesta yrityksestä, mutta olen ottanut niiden kannat huomioon tässä alustuksessa. Minulla on tässä kalvoja, jotka käyn läpi nopeasti. Ensin hiukan taustatietoa EEstä ja tästä alasta ja sitten pari pääkohtaa ja sitten kohtia, joista erityisesti pitää tänään keskustella. En nyt käy kaikkea läpi tältä kalvolta, mutta kerron hiukan alastamme Matkapuhelin ala on Euroopassa kilpailukykyinen. Britanniassa on neljä operaattoria, jotka taistelevat intensiivisesti liiketoiminnasta. Tällä alalla on paljon pääomaa, sitä on hyvin paljon säännelty ja siellä on kilpailua esimerkiksi WhatsAppin, Skyportin taholta ja näillä tahoilla ei tietenkään ole samanlaisia sääntöjä noudatettavana kuin matkapuhelinoperaattoreilla. Mielestäni pitäisi miettiä myöskin tätä tässä prosessissa. Tämä ei ole erityisen kannattavaa liiketoimintaa, jos katsotaan tuottoa pääomasta Britannian operaattorin osalta, niin yksikään niistä ei saa kunnon tuottoa pääomastaan. Eli nämä markkinat ovat hyvin hankalat. Näissä olosuhteissa, kun on oikea sääntelypuitteisto, niin se on äärimmäisen tärkeää. Kun tarkastellaan tätä lainsäädäntöä, ja minun täytyy paljastaa, että minulla on takana ne komissio ja minulla on hyviä ystäviä komissiossa, eli minun täytyy varoittaa, että en ole tämän lainsäädännön kovin suuri ihailija. Tärkein kohta siinä on se, että uutta lainsäädäntöä pitää tarkastella selkein kriteerein, ja sitten täytyy katsoa, mitä kriteereitä käytetään, ja ne on lueteltu tässä. Nyt en taaskaan luettele niitä yksityiskohtaisesti, koska yksityiskohtiin palataan hiukan myöhemmin. Tämä on hiukan vaikea lukea, mutta tässä osittain käydään läpi kriteereitä, joista juuri puhuin. Ja sitten täytyy miettiä, täyttääkö lainsäädäntö nämä kriteerit. Tämä on siinä mielessä hyvää lainsäädäntöä, että tässä puututaan selkeästi yksilöityyn ongelman, eli investointien puute televiestintään Euroopassa, ja siinä on hyviä piirteitä, Esimerkiksi voisin ottaa esiin muitakin, mutta otan nyt tämän esiin. Eli me pidämme ehdotuksista siitä, miten taajuuksia pitää hallinnoida ja miten Euroopassa pitää harjoittaa taajuuspolitiikkaa. Mutta se, mistä emme pidä, on se, että se puuttuu moniin välineisiin tällä hetkellä. Ja tämänhetkiset lain säädännölliset välineet. Esittelijähän on käsitellyt näitä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ei nyt nämä puitteet olla täydelliset, mutta aika hyvät kuitenkin. Ja sieltä on saatu kokonaispuitteet, joissa voidaan miettiä eurooppalaisia investointipäätöksiä, mutta emme kuitenkaan pidä tässä ehdotuksessa siitä, että siinä käytetään erilaisia lainsäädäntövälineitä kun puututaan osittain samoin ongelmiin, ja tällä tavalla heikennetään aikaisempaa oikeusvarmuutta. No niin, eli tässä on nyt elementtejä, jotka ovat antaneet oikeusvarmuutta vuodelta 2002-2009, ja nyt on tulossa kuluttajan oikeusdirektiivi se on hyvä, koska se luo yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille toimijoille. Eli me tuemme näitä ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt. Eli saataisiin uudelleen mukaan nämä lainsäädäntöehdotukset puitteisiin sillä tavalla, että se ei heikennä puitteiden toimintaa. Mutta haluaisimme kuitenkin että tätä asiaa olisi harkittu hiukan tarkemmin kuin mitä nyt on tapahtunut viime kuukausina. Tässä tärkeimmät kohdat, sitten muutamia yksityiskohtia. Ensinnäkin sopimuksen purkaminen. Yli kuukauden jälkeen voi purkaa sopimuksen. Tämä lisää kuitenkin kustannuksia ja monimutkaisuutta. Ja silloin pitää uudelleen muotoilla nämä sopimusten rakenteet. Me pidämme hyvänä esittelijän ehdotusta, että tämä poistettaisiin. Se kuulostaa ihan järkevältä. Ja siitä on oikeus purkaa sopimus, jos operaattori ei täyttä lupauksiaan niin on hyvä tämä tarkistus, jossa puhutaan arvioidusta keskimäärästä eikä varsinaisesta nopeudesta. Ja te varmaan omasta kokemuksestanne tiedätte, että nopeus vaihtelee huomattavasti ja siksi tämä keskiarvo on paljon hyödyllisempi. Tämä tarkistus, jota esittelee ehdottaa, on suuri askel eteenpäin, mutta emme ole ihan varma, onko se tarpeellinen ainakaan Britanniassa. Meistä tuntuu, että tämänhetkiset esimerkiksi mainossäännöt kattavat tämän ja ne riittäisivät sen sijaan, että kehitetään uusia sääntöjä. Sitten sopimusten vaihtaminen. Eli puhelinnumero pitää pystyä vaihtamaan yhdessä päivässä. Palvelun jatkuvuus on avainasemassa eikä nopeus. Tämä on tärkeä kohta. Emmekä pidä siitä ajatuksesta, että ihmiset päättävät yhtenä päivänä lähteä pois operaattorilta ja että sen pitää toteutua seuraavana päivänä. Tämä liittyy tähän sääntelyvarmuuteen. On säännelty tätä numeron vaihtoa jo jonkin tai palveluiden vaihtamista jonkin aikaa ja Yritykset ovat investoineet järjestelmiin, jotka eivät ole näin nopeita. Ja kuluttajan kannalta tärkeintä ei ole se, onko kyse yhdestä tai kahdesta tai kolmesta tai neljästä päivästä, vaan siitä, tapahtuuko tämä muutos ja ilman, että palvelu katkeaisi, koska palvelun katkeaminen on se asia, joka aiheuttaa kuluttajille ongelmia. Ja pitää ymmärtää, valiokunnan jäsenet varmasti ymmärtävät, että monet yritykset ovat investoineet valtavia summia tämänhetkisiin järjestelmiin, ja niiden uudistaminen, jotta päästään tähän yhden päivän tavoitteeseen, niin se meistä vaikuttaa turhalta, eikä se mitenkään lisää tai edistä kuluttajien asemaa. Sitten kansainväliset puhelut ja tekstiviestit EUn sisällä. No en nyt tästä puhu pitkään. Sanoisin vain, että meistä tämä on täysin turha toimi. Nämä markkinat ovat hyvin kilpailukykyiset ja komissio ilmeisesti ei katso, että nämä ovat kilpailut markkinat, koska tämä aikaisemmin on torjuttu, että näillä markkinoilla pitäisi toimia. Eikä ole mitään taloudellista syytä tämän tueksi. Mutta käsittääksemme tämä valiokunta – ja teollisuusvaliokunta ovat käsitelleet tätä ja haluaisivat poistaa tämän kohdan. Se on meistä hyvä. Sitten kulutuksen valvonta. Eli asiakkaat voivat asettaa jotain rahamääräisiä rajoituksia käytölle. Ja se, miten Matkapuhelinoperaattorit operaattorit tarjoavat näitä paketteja, puhelupaket, puheaikaa. Osa jo on näitä tarjonnut. Ja sitten kuinka paljon tulee saada näiden pakettien ulkopuolelta. Nämä tulot ovat vähentyneet viime vuosina. Tähän liittyy järjestelmäkysymyksiä ja kehottaisin, että jos tälle tielle lähdetään, eli asetetaan näitä rajoja, niin sen sijaan, että yksilöt voivat asettaa minkä hyvänsä rajan, niin voitaisiin jotenkin luoda jotain standardirajoja, koska se helpottaisi puhelinoperaattorien elämää. Kyse on investoinneista, joten tämä on keskeinen kysymys. No sitten lopuksi vielä kolme kohtaa. Monet kuluttajakysymykset, joista Pula puhui, niin me ymmärrämme ne, emme kiistä niitä ollenkaan – ja niihin pitää puuttua mielestämme lähinnä kilpailun kautta. Mutta jos kilpailu ei tuota oikeita ratkaisuja, niin sitten täytyy säännellä asiaa harkiten, eli järkevällä ja loppuun asti harkitulla sääntelyllä. Tätä asiaa ollaan runnomassa läpi vähän liian nopeasti. Sitten toinen asia. Toinen pääkohta on, että meidän pitää parantaa näitä puitteita. Näissä puitteissa on oikeutta, varmuutta, jota investoijat tarvitsevat. Ja kysehän on lähinnä siitä, että liian vähäiset investoinnit Euroopassa, kun verrataan vaikka Yhdysvaltoihin tai lähitään, niin sillä meidän täytyy varmistaa hyvä investointiympäristö ja siihen tarvitaan tietynlaista sääntelyvarmuutta. Puitteet ovat varsin hyvät näissä kysymyksissä, eivät nyt aivan täydellisiä, mutta ihan hyvät kuitenkin. Ja lopuksi nyt pitäisi ymmärtää, millaiseksi tilanne saattaa muodostua. Itse olen eurooppalaisten sääntelijöiden entinen puheenjohtaja, olin mukana Berekin kehittämisessä, ja siitä saattaa tulla sääntelijä, joka harmonisoi sääntelyä ympäri Eurooppaa tiedon pohjalta. Ja mielestäni komission pitäisi toimia varovaisesti tässä prosessissa ja mahdollistaa sen, että BEREC käsittelee näitä asioita yksityiskohtaisesti – ja miettii poliittisia tavoitteita ja periaatteita. Ja toivottavasti komission kollegat antavat minulle anteeksi, mutta minusta tuntuu, että tässä prosessissa on nyt menty liian yksityiskohtaiseen menettelyyn ja se on huono investointien kannalta eikä hyvä asia. Grazie. Ora tocca alla dottoressa. Kiitoksia seuraavaksi tohtori Margit Brandl. Digital Europeista. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti kutsusta ja Digital Europein kutsusta tulla mukaan kuulemiseen. Haluaisin alussa esitellä Digital Europe-järjestöä. Digital Europe on digitaalisen teollisuuden ääni. Se edustaa 57 jäsentä 37 kuudesta järjestöstä ja yli 10 000 yritystä ICT-alalta on mukana. Tässä on palvelun tarjo- ta- tarjoajista kulut, ää, äh, kotitalous, tai anteeksi, äh, kuluttajalaitteista saakka ja muita. Ja kaiken kaikkiaan, kun me analysoimme komission ehdotusta, aiemmin tänä vuonna, niin ajattelimme niin, että yleisesti ottaen olimme hiukan hämmästyneitä. että pitkä keskustelu käytiin 2009 laillisista puitteista. Oli oikeastaan jo täytäntöön pantu eri jäsenvaltioista. Niin eteen tuli jälleen uusi lainsäädäntöehdotus. Ja aikaisemmin jo mainittiin, että yhtäkkiä tästä onkin kyseessä asetus, joka on valittu välineeksi. Tämä myös jonkin verran hämmästytti meitä järjestönä. Me ajattelimme, että kun mennään läpi näitä yksityiskohtaisia säädöksiä, niin tavoite tietenkin on sellainen, josta olemme ihan samaa mieltä, ja tavoitteena luoda digitaaliset televiestintämarkkinat on asia, jossa todella olisimme iloisia ja myös huomaamme, että tietysti voidaan keskustella siitä, muutetaanko olemassa olevia sääntöjä, jotka nyt ovat käytössä, mutta kaiken kaikkiaan me aina tunsimme, että sääntelyn purkut käsitöi tavallaan mukana. Ja sitten taas moninaiset yksityiskohtaiset säännöt tulevat esille, eikä tämä meistä ollut mikään välitön tarve, eikä se auttaisi meitä saavuttamaan sen kuin mitään representing um, the industry from uh, alan kanta on, että tehtäisiin kaikki mahdollinen, joka, pako, joka saisi aikaan investointeja. Ja mitä sitten muutetaankin tämänhetkisissä säännöissä, niin siinä pitää pitää mielessä tämä tavoite. Ja tätä kaikkea pitää myös testata vastoin tätä investointitavoitetta vasten ja pitäen tämä tavoite mielessä. Tästä kovasti haluaisimme parlamentinkin keskustelevan ja kertovan näkemyksiään sitä kautta paketista. Kaiken kaikkiaan eh, IMKO-valiokunta ei ole suolaan tekemisessä. la- radiotaajuuksien harmonisoinnissa ja mitä tulee muuten ra- radiotaajuuksiin ja niiden jakoon ja sääntöihin, jo, jotka koskevat pieniä alueellisia verkkoja. Tämä kiinnostaa meitä kovasti ja me, meistä näissä ehdotuksissa on jotakin järkeäkin. Ja me analysoidessamme säädöksiä virtuaalista tuotteista, te kutsutte niitä palvelutuotteiksi, niiden kohdalla meillä on jotakin kysymysmerkkejä, kysymyksiä, joihin vielä pitäisi löytää vastaus. Me myös tarkastelimme netton, nettineutraalius- ja avoimuuskysymystä varsin yksityiskohtaisesti. Ja monia kysymyksiä heräsi tämän osuuden kohdalta. Kaiken kaikkiaan me tuemme mitä tahansa, joka johtaa avoimeen internettiin ja antaa meille mahdollisuuden saada suurempaa selkeyttä ja oikeudesta varmuutta, mitä tulee nettineutraaliuteen ja tietoliikenteen hallinnointiin. Tätä ja jota voidaan pitää kohtuullisena ja perusteltuna. Tässäkin tämän kaiken pitäisi johtaa siihen, niin kuin jo alussa sanoin, nimittäin investointeihin. Ja mitä tahansa ei voida testata tätä tavoitetta vastaan tai mitata sen suhteen, niin sen ei pitäisi edes olla mukana tässä paketissa. Joten valmistajien näkökannalta katsottuna, niin kuin sanoin, tavoitteet ovat sellaisia, joita, jotka, joita voimme tukea. Monia kysymyksiä vielä täytyy käsitellä yksityiskohtaisemmin, mutta meille tärkeää on todella valtavirtaista ehdotusta ja keskittyä kaikkein tärkeimpiin kohtiin siinä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten aloitamme keskustelun. Tästä aiheesta ja ensimmäisen puheenvuoron saavat varjoesittelijät ja sitten tietysti kaikki kollegat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Vastus nyt ei näytä olevan paikalla. Eli sitten sosialisteista edustaja Vernion, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni. Olin valmistautunut puhumaan vasta lopussa, mutta... Minun mikro. Aha, mikrofoni unohtui. En laittanut mikroa päälle. Kyllähän se tässä on. Minä haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäjiä. Varmasti myöhemmin esitetään myös kysymyksiä. Tässä aiheessa Komissio on lähtenyt aivan oikeasta toteamuksesta liikkeelle, mutta en ole vakuuttunut siitä, että se tarjoaisi meille oikeita vastauksia. Kun ajatellaan esimerkiksi näitä verkkovierailumaksuja, siitä varmasti puhutaan myöhemmin. Nyt puhutaan sopimuksista, esimerkiksi kuuden kuukauden sopimuksista. Kyllä, tällaista ratkaisua pitää harkita. Olen tätä mieltä toisen kuin Malcolm, mutta minusta täytyy todella tarjota vainan mahdollisuus siitä, onko kuusi kuukautta, yksi vuosi vai kaksi vuotta sopimuskausi. Tilanne vaihtelee maasta toiseen ja kenties voitaisiin puhua maksimaalisesta harmonisoinnista, mutta en ole niinkään varma, että tällainen enimmäisharmonisointi harmonisointi on sellainen, johon tässä aiheessa pitäisi pyrkiä. Jäsenvaltioille täytyy jättää tietty joustavuusvara. Esimerkiksi Belgiassa on todettu, että kuusi kuukautta on täysin riittävää, mutta Ranskassa kun katsotaan tilastoja, niin monet eh, haluavat olla vuoden tai jopa kaksi saman operaattorin asiakkaana, koska saavat sitten suotuisampia eh, hintaluokkia, tarifeja, taikka saavat hyvin edullisen sopimushinnan kaiken kaikkiaan pidemmällä kaudella. Strateginen ja teollinen haaste on tässä valtava, kun otamme huomioon, minkälaista investoinneista puhutaan. Luototusta tälle alalle on julkisella taholla alennettu. Todella täytyy pohtia sitä, miten, ja nyt varmaankin toisessa osassa tähän puututaan tarkemmin, miten voimme löytää tasapainon tässä paketissa luonnollisesti on tämä kuluttajaulottuvuus. Mehän puolustamme täällä kuluttajien oikeuksia ja on mentävä harmonisoinnissa Euroopassa mahdollisimman pitkälle harmonisoinnin alalla. Samanaikaisesti on muistettava investoinnit ja kasvu. Miten me tässä aiheessa pääsemme tasapainoon? Ei saa käydä jälleen niin, että investointeja leikataan, taikka sitten jaetaan huonolla tavalla, väärällä tavalla lasku alueellisesti, joka näistä investoinnista koituu, ja se vaikuttaa totta kai myös sosiaalisesti. No sitten avoimuusvaatimus ja ongelmakohdat, niin näihin varmasti puututaan myöhemmin. Grazie Bernadette. Kiitoksia sitten Kreutzmann. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt täytyy on, miettiä, miten tämä spagaatti onnistuu. Yhtäältä pitää olla kuluttajaystävällinen ympäristö, esimerkiksi mitä tulee irtisanomisaikoihin kuusi kuukautta. Ja sitten on toisia asioita, jotka liittyvät yritysten investointeihin. Eli meidän täytyy toimeenpanna jo sovittuja sääntöjä, ja nyt on sitten tulossa uusia sääntöjä, joihin ei investointeja vielä ole tehty. Televiestintäoperaattorilta vaaditaan, että yhä nopeampia internetyhteyksiä pitää saada. Jos ajatellaan Aasiaa, siellä on erittäin nopeita internetyhteyksiä, sieltä ollaan, siitä ollaan vielä kaukana. Eli meidän täytyy investoida tähän. Ja nyt täytyy varmistaa yrityksille myöskin suunnitteluvarmuus, jotta ne saavat tuloja, joita tarvitaan investointeihin. Eli nyt meidän täytyy huomata, että nopeus ja kuluttajaystävällisyys pitää ottaa huomioon, mitä voidaan vielä tehdä tällä lainsäädäntökaudella. Ja se, mitä Harbour sanoi kokouksen aluksi, saa meiltä tukea. Eli meidän täytyy lähteä sellaiselle tielle, Eli meidän täytyy nyt jäsenvaltiot ottaa mukaan ja he voivat tämän hyväksyä tai torjua. Täytyy katsoa, mikä on vielä mahdollista tällä lainsäädäntökaudella. Tämä koskee näitä sopimuksia. Ei ole mikään ongelma se, jos on 12 kuukauden sopimus ja sitten se halutaan irtisanoa ja sitten on vaikka kuukauden irtisanomisaika. Eli tässä ei ole mitään ongelmaa, että saadaan aikaan tällä alalla eurooppalaiset sisämarkkinat, mutta kuluttajahan tästä viime kädessä maksaa. Eli jos ei ole enää maksoja, niin sitten operaattorien täytyy miettiä palveluita toisessa maassa ja antaa se vaikka jonkun toisen operaattorin kontolle. Tähän liittyy kustannuksia ja sehän on sitten kuluttajien kontolla viime kädessä. Eli nyt täytyy katsoa, mikä on mahdollista missä mennään liian nopeasti eteenpäin ja mikä ei enää ole mahdollista. Meidän täytyy miettiä tätä, kun teemme päätöksiä. Meillä on nämä puiteehdot ja meidän täytyy toimia niin, että se mitä me kaikki haluamme, eli että on suuria infrastruktuuriinvestointeja, jotta mantereella on mahdollista nauttia nopeista internetyhteyksistä. Kiitos. Grazie, kollega Kiitoksia sitten Engström. Kiitoksia. Minulle net, internetin neutraalisuus on tässä kaikkein tärkein asia koko asetuksessa. Ja miksi näin sanon? Uskon, että ainoa asia pitkällä aikavälillä, jotta kuluttajat saavat hyviä tarjouksia, innovatiivisia tarjouksia, on se, että meillä on kilpailua yleensä kilpailua myös palvelutasolla, jos vain mahdollista. Siellähän me haluamme monenlaisia erilaisia palveluntarjoajia. Ja tässä yhteydessä ikävä kyllä tämänkin lyhytaikaiset televiestintäalan intressit eivät ole samat kuin palveluntarjoajien intressit ja näin ollen kuluttajan intressit. Viimeisinä, viime päivinä, viikkoina olen puhun, olen puhunut eri televisintäyritysten kanssa. He kaikki sanovat oikeastaan samaa. Nimittäin he haluaisivat erityispalveluita, erikoisantapalveluita, he, se on heille todella se asia, jota erityisesti haluavat. Ja suurin kaikki yrittävät vakuuttaa minut siitä, että internet ei ole tarpeeksi hyvä video, videon välittämiselle, jotta, joten video, TV, että täytyy välttää eri, erikoistuneiden palveluiden kautta Yksi lobbareista edust- yritti vakuuttaa minut siitä, että on is, että, että internetissä siellä, missä hän toimii, siellä se toimii ihan hyvin. Voidaan katsoa videoja ja niin edelleen. Sitähän varten internet on. 90 prosenttia kaikesta volyymista on videotarjontaa. Minun maailmassani tämä kyllä toimii ihan hyvin. Tämä loppari yritti vakuuttaa minut siitä, että on iso ero videon ja toisaalta IP-television välillä. Ja hän ei kyllä mitenkään onnistunut vakuuttaa minua tästä, mutta on varsin selvää, että kaikki televiestintäalan toimijat haluavat erikoistua näitä palveluita silloin, kun he voivat asettaa itse ehdot, kun he voivat päättää, jos tietty toinen palveluntarjoaja saa luvan tarjota palveluita Euroopan markkinoilla, markkinoilla ja siinä tapauksessa, mitä hän sitten joutuu maksamaan palveluntarjoajalle. Joten tätä taustaa vasten tunsin suurta huolta, mutta en kyllä yhtään hämmästynyt, kun kuuntelin herra Mike, joka edusti tätä Deutsche Telekom ja Orange välistä yhteisyritystä, jotka tietysti ovat kaksi määräävässä asemassa lähes olevaa toimia Kun puhutaan siitä, kuinka televiestintäsektori haluaa kehittyä, kehittää innovoivia palveluita. Tätä minä juuri haluan välttää. Minä haluan, että kaikki yritykset Euroopassa, niin kuin tähän mennessäkin ollut, voivat käyttää internettiä samoin ehdoin ennakoitavin ehdoin. Mutta tietysti mitä Orange, Deutsche Telekom ja monet muut pitäisivät parempana on, että he voivat valikoida äh, voittajat ja häviäjät ja voivat itse asettaa ehdot erikoistuneille palveluille ihan niin kuin haluavat. Ja tietysti, nimittäin tässä meillä nyt sitten on ainakin lyhyen aikavälin intressit televiestintäsektorilla, ja ne ovat täysin vastakkaiset kuin ne intressit, joita, joita liittyy sisämarkkinoihin tai yleensäkin yrityksiin. Ja näin ollen loppu viimeksi, viimeksi tämä koskee myös kuluttajia. Ja samalla tavoin, kun puhutaan täällä mainittiin se, että televiestintäsektoria säännellään yleispalveludirektiivin kautta, mutta internetiä taas ei säännellä samassa määrin. Kyllä, näinhän se pitäisikin olla ja tämä on täysin tahallista, jos Deutsche Telekom esimerkiksi, kun he tarjoavat jotakin palvelua, jos he voivat antaa oman tarjota omaa palvelua nopeassa internetyhteydessä ja kaikki muut sitten kilpailijat panna sivupikkuteille, hitaille yhteyksille. Niin, tämähän olisi todella haitallista kuluttajan kannalta katsottuna. Siis tästä syystä olen samaa mieltä näistä yleisluontoista kommenteista, joita esittelijä herra Harbour aiemmin teki. Minua kovasti hämmästyttää, että komissio on tehnyt tällaisen ison paketin näin myöhään tavallaan ja toisaalta niin äh, aikaisin lainsäädännössä, mutta jättäen tämä kaikki sivuun. Olen kuitenkin tyytyväinen, mitä komissio sanoo nettineutraaliudesta, mutta ongelmana on se, että he vievät tätä valtavaa kokonaisuutta erikoistuneet palvelut, siis, jotka mahdollistavat sen, että televiestintäsektori voisi suosia omia palveluitaan tai suosia suuria yrityksiä, jotka maksavat lisämaksua ja voitaisiin synnyttää pysyvää, jatkuvaa epävarmuutta kaikille, jotka harjoittavat bisnestä Euroopassa, paitsi nämä suuret yritykset, eikä tämä mielestämme, mielestämme ole oikea tie joten meidän pitäisi vakavissamme tarkastella näitä erikoistuneita palveluita ja tehdä varmaksi se, että tästä ei tule mitään sellaista, joka aiheuttaa korjaamatonta haittaa sisämarkkinoille asioissa, jotka liittyvät jollakin tavalla internettiin. Kiitoksia sitten Stieler. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vieraillemme ja varjoille. Joskus tässä keskustelussa. Eihän meillä ole televiestintäalalla yhtenäismarkkinoita ja siksi tämä ehdotus on tehty. Sen sijaan, että olisi 20 eri säännöstä, olisi yksi sääntö, joiden mukaan kaikki eläisivät. Sisämarkkinoiden eduista ei juurikaan kuultu. Kuultiin vaan paljon negatiivista kielteistä ja tämä huolestuttaa minua. Verkkovierailusta minusta mm, komission ehdotus on, on hyvä, sitä yritetään nyt vesittää ja tästä on eriäväisiä näkemyksiä. No sitten tämä tiedonsiirto kommentti oli hyvin tärkeä. Kun yrittää käyttää matkapuhelinta tiedonsiirtoon, niin ja nyt kun otetaan huomioon, miten parlamentissa wifi-verkko tällä hetkellä ei toimi, niin sehän on melkomoinen kriisi. Se vaikeuttaa elämää parlamentissakin. Haluaisin kysyä vierailtamme siitä, mitä asiakkaat ovat mieltä tiedon siirtotarpeista. Tämä on hyvin tärkeä asia hoidettavaksi. Haluamme saada sen kuntoon. Me tarvitsemme toki puitteet ja perustelut, jotta voimme olla varmalla pohjalla ja investointia voidaan toteuttaa. Kilpailupuolikin on tärkeää muistaa. Meillä on täällä alan edustajia, te olette mukana tässä ja jos aiotte pysyä kilpailukykyisenä, niin teidän on investointeja. On varmistettava, että investoinnit suuntautuvat parhaalla tavalla ja sitten, että voitte huomioida asiakkaiden tarpeet silloin, kun heiltä kysytään, mitä he haluavat. Haluaisin kuulla vielä tästä tiedonsiirrosta enemmän, datapuolesta enemmän. Miksi investoinneissa on puutteita? Haluaisin saada tähän todellisia vastauksia. Ja sitten netin neutraalius on todella tärkeä kysymys. Ihmiset ovat tietoisia siitä, kuinka tärkeä aihe tämä on. Tälläkin meidän pitäisi saada asia kuntoon. Ja sitten lopuksi vielä sopimuksista. Tämä on tärkeä asiakkaiden kannalta. Kuluttajilla kautta Euroopan unionin on tiettyjä pelkoja tähän liittyen, niin haluaisin kuulla alan edustajien kommentteja. On tärkeää, että asiakkaat ja kuluttajat voisivat nauttia oikeuksistaan niin, että saisivat mitä heille luvataan. Täällä puhuttiin esimerkiksi hinnankorotuksista ja sitten kun yrittää vaihtaa sopimusta, niin velotetaankin lisämaksua. Ei tätä voida hyväksyä. Haluaisin, että tätä seikkaa korostettaisiin vielä lisää. Kiitos puheenjohtaja. Grazie ja chiesto la parola. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Harbour. Uh, thank you very much. Kiitoksia kuuntelin nyt sitä, mitä kollegoilla oli sanottavana, ja otan nyt pari asiaa esille. Erityisesti näistä yksityiskohdista. Palaamme tiettyihin kohti myöhemmin, eli kommentoin niitä hiukan myöhemmin, mutta ensinnäkin Steil puhui kuluttajan eduista, ja minä sanoisin, ja Eli vain sen, mitä Kip Mik sanoi. Eli tämänhetkiset puitteet ovat olleet erittäin hyvät kuluttajien kannalta vuodesta 2002. Ne ovat kehittyneet vaiheittain. Televiestintä on nyt paljon kilpailukykyisempää, hinnat ovat laskeneet. Eli aina tätä ei pidä aliarvioida. Meidän pitää tehdä enemmän ja vuoden 2009 ehdotuksessa tämä valiokunta oli se, joka asetti tämän rajan sopimuksille ja tästä valiokunnasta myöskin tuli tämä vahvistettu vaihto-oikeus. Ja palaan siihen, mitä Kip Meek sanoi tästä. Minun ehdotukseni ei juurikaan muuta tämän hetkestä ehdotusta. Tässähän todetaan, että jos on tehty numeron siirtosopimus, niin se pitää aktivoida yhden päivän aikana. Ja olen vain lisännyt tämän sopimuksen johtopäätöksen, enkä tiedä miksi tämä nyt on niin suuri asia. Operaattoreillahan on hiukan vaikeuksia noudattaa tämänhetkisiä sääntöjä, mutta ei se tarkoita sitä, että tämänhetkiset säännöt olisivat vanhentuneita. Eli haluaisin vastauksen Hodgsonin esiin ottamaan kysymykseen. Eli onko oikein nyt sitten sanella tätä metodologiaa? Tämähän pitäisi ehkä delegoida Berekille, ja ehkä Berek on samaa mieltä siitä, että nämä vastaanottavat osapuolet voittavat nämä oikeudenkäynnit, mutta tämä on mikrohallintaa, ja mielestäni Berek voisi tehdä sitten ehdotuksia. Ja tarkoituksella olen vähentänyt tätä komission mikrohallinnointia, jota oli sen alkuperäisessä ehdotuksessa. Eli siellä oli määritelty esimerkiksi, millä tavalla internet osoitetta muutetaan, kun vaihtaa operaattoria. Eli meidän ei pidä nyt asetuksessa sanella miten nämä asiat hoidetaan, ja siksihän meillä on hajautettu sääntelymalli. No sitten toinen asia, kuuden kuukauden sopimukset. Me halusimme uusia ehtoja mukaan, jotta voidaan varmistaa se, että ihmiset pääsevät eroon sopimuksesta, jos sen sopimusehdot muuttuvat. Tätä olisi pitänyt paremmin valvoa, mutta brittisääntely ei ole näitä sääntöjä pystynyt aina noudattamaan. Ja sitten on myöskin kohtia, joissa kuluttajat voivat tietyissä olosuhteissa purkaa sopimuksen tai saada rahat takaisin. Ja jos sitten lisätään epävarmuutta sen suhteen, voiko kuuden kuukauden jälkeen enää mitenkään päästä eroon sopimuksesta, niin tämä on täysin sen mukaista, mitä Horton sanoi. Eli kuluttajille annettavat ehdot ovat aika monimutkaiset. Ja tässä on tiettyjä takeita, mutta haluaisin nyt kuulla teidän kantanne. On tiettyjä operaattoreita, jotka veloittavat siitä, että sopimus puretaan, eikä vain tarvitse maksaa kännykästä loppusummaa. Eli nämä ovat asioita, joihin pitää vielä puuttua. La collega Tun, Kiitoksia sitten vielä Tun ja sen jälkeen siirrymme sitten toiseen paneeliin. Olin tässä joka myöhässä, mutta emme ole vielä puhuneet Pilar de Castillon ehdotuksesta kotimaan tilanteesta. Tämä liittyy vuoteen 2016. Tämä tarkoittaa sitä, että poistettaisiin verkkovierailumaksut. Sitten toinen kysymys tämän lisäksi vielä. Meidän täytyy tasoittaa toimintakenttää televestinnässä erityisesti mitä tulee matkapuhelin, yhtey- matkapuhelin hintoihin kaikkialla Euroopassa. Tästä emme ole puhuneet ollenkaan. Mielestäni sekin on ihan tärkeä asia ajatellen jatkokeskustelua, enkä haluaisi unohtaa tätä tärkeää osuutta kotimaan markkinoilla. Kiitos. Mm. Grazie, adesso passiamo. Kiitoksia. Nyt sitten paneelin jäsenet, jos haluatte vastata näihin kysymyksiin, korkeintaan kaksi minuuttia per nenä. Gli darei la parola nell'ordine. Eli sama järjestys. Eli ensimmäisenä Houghton ja sitten muut. Mutta jos teillä ei ole mitään sanottavaa tietenkään, niin sitten ei tarvitse sanoa mitään. Ihan olkaa hyvä. Uh, thank you. So, yeah, just to touch on a few... Kiitos. Ihan muutamiin kysymyksiin haluaisin puuttua. Ja se, mitä ihmiset nyt sanovat uh, datasiirrosta, tiedonsiirrosta, Tavallaan tämä on uusin ja monimutkaisin aspekti ihmisten ostoksissa. Ihmiset ovat tottuneet minuutteihin ja myös tekstiviesteihin, mutta tieto ja datan käyttö on nyt uudempi ilmiö ja se, miten ihmiset ymmärtävät datan, on, on uudempi käsite. Kuulimme siitä, että videota ja sen sellaista käytetään nykyään enemmän. Käyttö siis lisääntyy en tiedä, ovatko odotukset pysyneet eh, realiteettien tasalla. Ja tämä kenties johtaa siihen, että ihmiset ymmärtävät asian väärin. Ja syntyy valtavasti virheitä. Ihmiset aliarvioivat oman käyttönsä sitten. No sitten tasapaino sen suhteen, mitä asetuksessa pitäisi olla ja mitä siellä ei pitäisi olla. Koen paljon sympatiaa sen suhteen, mitä totesitte tiettyjä seikkoja mittaukseen liittyen ja miten keskimääräisiä nopeuksia lasketaan. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, joihin Berek voi keskittyä. No sitten tämä sopimuksen vaihtaminen operaattorien välillä, se on todennäköisesti tärkeämpi kysymys. Niin ikään johdonmukaisuus on tärkeää ja se, että johtaako tätä prosessia se voittava osapuoli näissä muutoksissa? Kyllä meillä on paljon työsarkkaa rakennettavaa vielä riittää. Grazie a lei, keep Mac per due minuti. Ähm, <clears throat> Sitten Miik, kaksi minuuttia. Ähm. Kiitoksia. No en nyt loukkaannut siitä, että minua kutsuttiin lobbariksi, mutta kun nyt puhutaan tähän asian sisältöön. En oikeastaan puhunut verkon neutraalisuudesta, mutta puhuin sääntelystä ja sääntelystä televiestinnän näiden OTT-toimijoiden välillä. Ja haluan tehdä tämän selväksi. En nyt välttämättä puhu sen puolesta, että OTT-toimijoiden pitäisi joutua täsmälleen saman sääntelyn kohteeksi, Tähän liittyy monenlaisia ongelmia, mutta sääntelijöiden komissiossa, Verekissä, kansallisella tasolla, heidän on otettava huomioon kilpailutilanne perinteisten toimijoiden ja uusien toimijoiden välillä. Täytyy ottaa huomioon näiden yritysten toiminta ja menestyminen. Ja mielestäni näitä päätöksiä pitäisi tehdä niin, että Ensin katsotaan kilpailua ja sen jälkeen sitten mietitään järkevää sääntelyä. En puhu siitä, että kaikesta sääntelystä pitäisi päästä eroon. Se olisi täysin naurettava ajatus ja täysin absurdia. En nyt sitä tarkoita. Sitten tuli muita asioita esiin. Tiedon siirto kasvaa valtavasti verkostoissamme ja meidän täytyy investoida tähän. Tästähän tämä neljäs sukupolvi Tähän se liittyy. Olisi hyvä, jos investointiympäristö olisi hiukan helpompi kuin tällä hetkellä. Investointien puute. Eli miksi investointeja on niin vähän? No vastaus tähän on monimutkainen, eikä se ole yksinkertainen vastaus, kuten että sisämarkkinoita ei ole tällä lailla. Se on osa vastausta, mutta ei kuitenkaan koko vastaus. No sitten vielä Malcolmin kysymys näistä sopimusehdoista. Halusin sanoa, että Euroopassa on yrityksiä, yksi niistä ehkä on Deutsche Telekom, jotka ovat siirtäneet pitkällä, pidemmällä aikavälillä näitä sopimuksia. Se on kestänyt enemmän kuin yhden päivän. Ja tietysti toimielimet voivat korostaa, että Deutsche Telekom on sijoittanut paljon varoja tähän ja että tämä päivämäärä pitää saada yhteen. Mutta tämä on liian tiukkaa sääntelyä, koska haitta kuluttajille tästä ei liity tähän aikaan, vaan siihen, että palvelu keskeytyy. No en nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta aikani loppui jo. sitten tohtori Brandl. Kiitoksia. Palasin kommenttiin siitä, että kaikkien sidosryhmien kaikkien osapuolten pitäisi voida innovoida internetissä. Tämä on varsin validi pointti, mutta silti ei pidä unohtaa sitä, että emme voi pitää internetiä itsestäänselvyytenä. Monet joutuvat investoimaan, monet yritykset, että internetin nopeudet ja kulutus ovat sillä tasolla, mihin olemme tottuneet. Meidän pitää varmistaa, että nämä yritykset näkevät järkeä tälle liikeyritykselleen tätä kautta ja haluavat investoida. Kiitos. Grazie. Abbiamo fin qui discusso. Kiitoksia. Nyt on puhuttu näistä yleisistä kuluttajasuojasäädöksistä ja nyt siirrymme sitten toiseen paneeliin. Nyt Bastoskin on saapunut ja hän saa lopuksi sitten puheenvuoron. Ja nyt käsitellään sitten innovaatiokysymyksiä. ja tämä liittyy verkon saatavuuteen ja kuluttajaoikeuksiin. Ja verkkoneutraalius myöskin on taattava. Ensimmäisenä eli Nadia Trainar Arsepista saa puheenvuoron hän on nyt saapunut paikalle ja hänkin saa 10 minuuttia puheekaa, kuten muut, ja hänen jälkeensä Jens Henrik Jeppesen. Ja nyt Trainer, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta edustaa Berekiä ja jakaa kokemuksia meidän analyysimme poliitikkojen kanssa, aivan erityisesti Berekin näkökulmasta. Olen täällä todellakin Berekin edustajana, vaikkakin eh, olen varsinaisesti Ranskan säätelyviranomaisessa töissä. Aion käyttää englannin kieltä tänään. Meidän analyysimme, aivan erityisesti internetin neutraalisuudesta, on sellainen, että olemme investoineet tähän aiheeseen paljon sitten vuoden 2009 näytän muutaman kalvon. Toivottavasti en puhu kuin tylsää asiantuntijaa tänään. Minulla on vain muutama kalvo näytettävänä ja puhun 10 minuuttia. Ensimmäinen haaste Berekissä on ymmärtää paremmin sitä, mitä tapahtuu verkossa. Ja tavallaan rauhoittaa sitä keskustelua, jota käydään. Pitää myös ymmärtää paremmin toisaalta internetin maailmaa ja toisaalta televiestinnän maailmaa. Miksi internetin neutraalius on tärkeää? Meillä on tällä hetkellä käytössä paljon käytäntöjä, jotka voisivat toimia ja olla käytössä myös verkostoissa. Jotkut ovat tarpeellisia, jotta verkko toimii ylipäätään. Talousanalyysi on osoittanut, että ne voivat olla pitkällä aikavälillä innovaation esteenä. Vaikkakin arvioimme tilannetta ja aivan erityisesti liikenteen hallinnointia, jota olemme analysoineet sitten vuoden 2012, toteaa, että tilanne ei ole epätoivoinen tai tilanne jatkuvasti pahenisi. Vaara kuitenkin on huomattava, jos tilanne heikkenisi internetin neutraaliuden osalta. Tämä oli ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on pyrkiä ymmärtämään, mitkä olisivat ne periaatteet, joita markkinoilla meidän mielestämme pitäisi noudattaa. Näin me olemme esittäneet tiettyjä periaatteita, jonka pohjalta arvioidaan äh, liikenteen hallinnoinnin järkevyyttä on sopimusrajoitteita, eriyttämisiä sen suhteen, miten äh, internetin liikennettä kohdellaan. Tilanne on hyvin vaihtelevainen, välttämättä ei haitallinen aina, mutta tarvitaan yhteisiä käsitteitä tilanteen analysoimiseksi. Tässä olen an- er- eritellyt tiettyjä kriteereitä. Osa niistä voisi olla hyödyllisiä, kun pyrimme tehostamaan komission ehdottomaa tekstiä. Palaan tähän vielä myöhemmin. Tässä puhutaan esimerkiksi loppukäyttäjän valvonnasta ja sen sellaisesta. hyvät periaatteet meidän mielestämme, joita markkinoiden pitäisi noudattaa, ja mitä säätelijä sitten tässä voisi tehdä? Meillä on ollut puitteet tähän mennessä, 2009 puitteet, ja me toteamme, että ensinnäkin tapa edistää internetin neutraaliutta on mahdollistaa markkinatoimijoiden toiminta niin, että markkinat ovat tehokkaat, avoimet ja meillähän on perekin suuntaviivakin, joka liittyy tähän. Olet aivan oikeassa, kun totesitte, että puitteistossa on sellaisia suuntaviivoja, joita ei ole aivan täysin onnistuttu täytäntöön panemaan. Me tunnustamme sen, että tämä ei kenties riitä. Voi olla, että hyvin toimivillakin markkinoilla on pitkällä aikavälillä tiettyjä ongelmia havaittavissa, eli täytyy seurata tilannetta. Tämä tarkoittaa sitä, että laadun, palvelun laatua täytyy erityisesti seurata ja on perehdyttävä siihen, miten markkinatilanne kehittyy. täytyy voida todeta, että me voimme toimia, jos tilanne niin vaatii. Esimerkiksi tiettyjä käytäntöjä voidaan kenties kieltää. Kansalaisilla on oltava se varmuus, että jos tilanne menee ongelmalliseksi, niin meillä on oikeat välineet, joilla voimme tilanteeseen puuttua. On oltava riidanratkaisuvälineitä, minimivaatimuksia esimerkiksi palvelujen laadusta. Tämähän oli puitteiston yksi uusista ehdoista. Tätä me olemme olemassa olevan paketin tiimoilta tehneet. Entäpä sitten tämä uusi asetus? Tässä on tämä hassu kuva. Vain muistutuksena siitä, että on käyty todella vilkasta keskustelua viime vuosina. Ja tämä kuvaa toisaalta tilannetta netin neutraaliuden suhteen ja toisaalta taas sitä, että suhtaudutaan hyvin ristiriitaisesti. Ei haluta, että julkinen taho puuttuu internettiin, mutta toisaalta taas halutaan suojelua. Ja aivan erityisesti pitäisi suojella kuluttajia operaattoreilta. Operaattorit taas kertovat oma tarinaansa. Varmasti siitä tänäänkin lisää vielä kuullaan. Liikenne kasvaa ja tämä vaikuttaa tuloihin. Totta kai tämä on tärkeä tarina ja sekin on huomioitava kokonaisuudessa. asetuksen valitseminen tässä yhteydessä on toisenlainen kuin missä aiemmin olemme työskennelleet. Se oli tavallaan pehmeämpi ratkaisu. Suositus olisi ollut enemmän sen mukaista, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Mutta jos nyt lähdetään liikkeelle asetuksesta, niin on oltava todella tarkkana sen suhteen, miten se kirjoitetaan. Ympäristöhän on hyvin nopeasti muuttuva. Berek katsoo, että komission ensimmäinen ehdotus tässä kontekstissa on aika lailla tasapainoinen lähtökohta. Hävettää melkein sanoa näin, koska Berekillä on paljon varaumia tämän tekstin suhteen ja voi olla, että tämä on yksi niistä ainoista aiheista, joiden suhteen olemme tyytyväisiä komission toimintaan ja, ja sen suhteen, miten Berek on voinut tässä toimia. Mutta toki tässä on myös kritiikille sijaa. Kaksi kalvoa seuraavaksi, joissa olen esitellyt pääseikkoja. Tässä puhutaan hieman teknisimmistä asioista, olen siitä pahoillani. Ensinnäkin, miten määritellään internetin, internetin pääsypalvelut. on käyty paljon keskustelua näistä määritelmistä ja todennäköisesti keskustelu on aivan päättymätöntä. Joskin vaiheessa on vain tehtävä päätöksiä. Kenties määritelmä ei saa olla liian tiukka, liian kapea. Täytyy olla sellaisia sääntöjä, jotka toimivat markkinoilla, eikä vain ikään kuin heitellä ajatuksia ilmaan. Samanaikaisesti katsomme, että nämä erityispalvelut voitaisiin täsmentää hieman täsmällisemmin. Tämä auttaisi meitä arvioimaan erityispalvelujen ja toisaalta internetin yleispalvelujen suhteen, jos on erityisesti, erityisesti kyse siitä, että arvioimme yhteen toimivuutta näiden suhteen ja jos palvelu yllättäen heikkenee. Asetuksessa tämä on varsin vaikea kysymys. Olisi hyvä, että meillä olisi suuntaviivoja, ohjeita, esimerkiksi mikä on suoritustaso, mutta oikeastaan me emme vielä tiedä, minkälaisia nämä erikoispalvelut jatkossa ovat. Nyt puhutaan IP-televisiosta, mutta voi olla, että jatkossa ne ovat aivan toisenlaisia internetin pääsy on toisen tyyppistä ehkä kuin mitä se on tänä päivänä. Pitää olla joustavuutta, jotta voimme näitä jatkossa sitten määritellä lisää. Ja sitten seuraavaksi säännöt, joiden pitäisi säännellä hall- liikenteen hallinnointia. Berekissä olemme olleet tyytyväisiä, kun havaitsimme, että nämä tärkeät kriteerit on otettu huomioon, niitä on käytetty periaatteet, joiden pohjalta käytäntöjä määritellään, ovat tärkeitä. Täytyy ajatella, miten ne käytännössä toimivat. En minä väittäisi, että nämä ongelmat esimerkiksi palvelun katkeamisesta ovat, ovat jo menneisyyttä, historiaa. Voi olla, että syntyy eriytettyjä tieto, tiedonsiirtokattoja esimerkiksi. Tietyt asiat voidaan hoitaa teknisesti, mutta loppukäyttäjän kannalta tällä ei ole merkitystä. Hän näkee vain sen, mitä sopimukseen on kirjattu. Joten tässä kysymyksessä täytyy nähdä asia laajemmassa näkökulmassa. No sitten liikenteen, internetliikenteen hallinnointi. Vaikea kysymys on tavoite. Komission ehdotuksessa on luettelo. Tämä ei ole ollut Berekissä meillä mukana vielä toistaiseksi, mutta voi olla hyvä, että on tällainen luettelo. Mutta luetteloa täytyy kyllä parantaa, koska siinä on epäselviä käsitteitä vielä toistaiseksi mukana. Lista ei saisi olla myöskään kattavallista, lukon lista, koska me emme tiedä, mitä tällainen järkevä liikenteen hallinnointi jatkossa tarkoittaa. Säätelijällä ja Berekilläkin pitäisi olla liikkumavaraa, jotta näihin nopeasti kehittyviin aiheisiin voitaisiin myöhemmin tarvittaessa palata. Ja sitten viimeinen kalvo, loppukäyttäjän vapaus. On käyty paljon keskustelua siitä, että meidän pitäisi edistää sitä, että, saa, äh, että sisällön saatavuutta on parannettava mutta kyse ei ole pelkästään tästä, vaan kyse on siitä, että tämä täytyy varmistaa. Kansalaiset ja kuluttajat haluavat hyötyä paremmasta suojasta. On hyvä, että meillä on nämä periaatteet. Niiden on oltava kattavia, laajoja, kaiken tyyppinen liikenne, eri päätelaitteiden käyttö ja niin edelleen. Mutta samanaikaisesti on tärkeää, että tekstissä huomioidaan se, että sisällön saatavuus ei riipu pelkästään operaattoreista. Netin neutraalius liittyy myös siihen, mitä operaattorit tekevät verkossa. Ja tämä on todellakin tärkeä ulottuvuus internetin käytössä. Säteilyviranomaisen toimivalta ja palveluntarjoajan roolillakin on tietyt rajat. Tässä täytyy olla tarkkana. Aivan erityisesti, jos Haluamme, että käyttäjät saavat sisältöä ja voivat tietynlaatuisia sovelluksia käyttää, niin silloin pitää tätä laatua järkevällä tavalla tulkita. Ei meidän tarvitse huonoa laatua hyväksyä, mutta täytyy löytää tapa osoittaa, että tämän oikeuden tulkinnan on oltava kohtuullinen, järkevä. No sitten kansalliset säätelyviranomaiset on alueita, joissa me olemme toimivaltaisia ja siellä meidän on pystyttävä osallistumaan ja valvomaan avoimuuden toteutumista, parantamaan sitä, miten laatumittauksia toteutetaan, miten ne ovat vertailukelpoisia. Tietyt säätelijät kansallisissa puitteissaan kenties eivät ole täysin toimivaltaisia, ja tämä voi olla ongelma, johon täytyy puuttua. On myös muita aiheita, kuten esimerkiksi kulttuurinen moninaisuus. Usein, useimmat säätelijät eivät ole niinkään varustettuja älyllisillä lahjoilla, että voisivat tällaista käsitettä käsitellä. Pahoittelen nyt tätä kommenttia, mutta kenties vielä loppusananen. Meidän mielestämme eurooppalainen lähestymistapa tässä aiheessa on todella tarpeen. Me tarvitsemme toinen toisiamme, jotta voimme arvioida hyvin monimutkaisia tilanteita. Samanaikaisesti on oltava varovainen, jotta tämä kaikki ei muodostu esteeksi eikä estä säätelyviranomaista toimimasta nopeasti silloin, kun hän katsoo, että on tarpeen toimia silloin, kun tilanne muodostuu ongelmalliseksi. Internet kehittyy valtavan nopeasti. Me yritämme sopeutua ja olla nopeampina säätelijöinä, mutta kyllä tämä on meille haaste. Voilà. Grazie la parola al signor Henrik. Kiitos. Ja sitten Jens Henrik Jeppesen, joka edustaa demokratia- ja teknologiakeskusta. Pyytäisin, että noudatatte puheaikaanne, jotta meille jää sitten aikaa keskustelulle. Olkaa hyvä. There's a need for speed. Um... Ja nyt täytyy puhua nopeasti. Kiitoksia ensinnäkin tästä kutsusta tulla puhumaan tänään. CDT on kansalaisjärjestö. Me pyrimme pitämään internetin avoimena, innovatiivisena ja vapaana. Eli nyt puhutaan siitä asiasta, joka liittyy tämän valiokunnan työhön, eli kuluttajien oikeuksien suojaamiseen ja sisämarkkinoiden edistämiseen. Ja kun ajatellaan näitä kahta tavoitetta, niin verkkoneutraalius on keskeistä. Eli meidän täytyy muistaa se periaate, että kaikki laillinen sähköinen viestintä saa samanlaista kohtelua riippumatta sen sisällöstä, lähteestä tai määränpäästä. Komissio nyt ehdottaa lainsäädäntöä ja tämä on hyvä teksti, tämä on hyvä lähtökohta. Ja tässä on hiukan porsanreikiä, joihin pitää vielä puuttua, mutta ensinnäkin miksi verkkoneutraalius on niin tärkeä käsite? Berek on tämän hyvin todennut, he sanovat, että internet on valtavasti vaikuttanut kasvuun ja innovaatioon talouksissamme, ja siitä on tullut keskeinen osa joka päivästä elämää moni, lähes kaikkien kansalaisten elämässä. Internet on avoin, Eli sinne on helppo päästä. Innovaation kynnys on alhainen, erityisesti mitä tulee uusiin sovelluksiin ja sisältöön. Eli avoin internet on tärkeä sekä yritysten että innovaation että kuluttajien kannalta yrityksille, pienille yrityksille. Verkkoneutraalius ympäri Eurooppaa merkitsee, että kun yritys on maksanut omasta internetyhteydestään, niin se saa välittömästi pääsyn Euroopan ja koko maailman markkinoille. Nämä sovellukset voivat kilpailla suoraan kuluttajista. Ja meille kuluttajille ja kansalaisille vapaassa yhteiskunnassa tämä merkitsee, että me voimme päättää, mitä sovelluksia ja palveluita haluamme käyttää, mitä sisältöä katsomme, mitä tietoja jaamme, kenen kanssa olemme yhteydessä netissä. Eli kuluttajan kannalta Tämä on tärkeää, kun ajatellaan perusoikeuksia. Internetyhteys on portti kansainväliseen internetyhteisöön, eikä minkään viranomaisen pitäisi pystyä hallinnoimaan kansalaisten valintoja. Jotkut operaattorit haluaisivat, että tilanne muuttuu ja että internet toimisi täysin erilaisella tavalla – ja siellä halutaan tehdä kaupallisia sopimuksia sisällön tuottajien, sovellusten laatijoiden kanssa ja silloin nämä tahot saisivat etusijan. Tästä etuoikeudesta maksettaisiin. Eli voitaisiin määritellä se, kuinka kuluttajat pääsevät käsiksi eri sisältöihin ja uutista sitten pitäisi olla huolissaan siitä, miten se toimii eri jäsenvaltioissa. Ja silloin jokainen, joka ei ole tehnyt näitä sopimuksia, olisi heikossa kilpailuasemassa. Eli internetjättiläiset hyötyisivät tästä tilanteesta ja tästä kärsisivät uudet innovaattorit ja uudet sisällöt, uudet toimijat. Eli nämä asiat täytyy pitää mielessä, kun me katsotaan komission sääntelyehdotusta. Meidän pitää kehittää avointa internettiä. Siinä on paljon etuja, joista Berg ja muut puhuivat. Tai sitten siirrytään tilanteeseen, jossa toimijat maksavat siitä, että he saavat etusijan internetissä, ja se, ei, se on tietysti kaupallisesti houkutteleva vaihtoehto heille, mutta jos halutaan edistää vapaata internettiä, josta on ollut meille niin paljon hyötyä, niin täytyy todeta, että on perusteltua kirjata lakien verkon neutraalius periaatteena ympäri EUta. BEREK on tehnyt laajaa tutkimustyötä näissä kysymyksissä ja siellä on todettu, että miljoonat käyttäjät ympäri EUta ovat joutuneet kärsimään käytänteistä, jotka rajoittavat sovellusten käyttöä tai estävät tiettyjä palveluita. Ja Berg huomasi myöskin, että maakohtaisesti oli suuria eroja, eli sisämarkkinoiden kannaltakin sääntely on perusteltua. Eli komissio on ihan oikeassa, kun se ehdottaa tätä sääntelyä, ja komissio on monissa kohdissa löytänyt oikean tasapainon, ja sillä on oikeat tavoitteet, mutta muutamia tärkeitä parannuksia täytyy kuitenkin tehdä. Ja tekstissä pitäisi selkeästi todeta, että syrjimättömyys internetliikenteessä on perusedellytys riippumatta sisällöstä, sovelluksesta, lähtöpaikasta tai vastaanottajasta. Eli tiettyjä sovelluksia ja palveluita ei saa estää, mutta tässä ei ole puhuttu myönteisestä syrjinnästä. Ja tekstissä on mahdollistettu se, että sisältö- ja soveltajatuottajat maksavat etuoikeutetusta kohtelusta, eli he voisivat ikään kuin etuilla jonossa. Tämä on ongelma, johon täytyy puuttua. Jos parlamentti pystyy sen tekemään, niin sitten saamme hyvän lain, joka säilyttää edut, jotka liittyvät avoimen internettiin. Ja tällä tavalla mahdollistetaan se, että operaattorit ja palveluntarjoajat voivat saada tuloja toiminnastaan. Komission ehdotuksessa palveluntarjoajat voivat tarjota erilaisia paketteja asiakkailleen, erilaisia pääsyvaihtoehtoja, erilaisia nopeuksia, tiedonsiirtomääriä. Ja tässä on tehty ero eri palveluiden välillä, ja tämä on oikea lähestymistapa, koska tämä on perusteltua että ylläpidetään avoimuutta innovaatiolle, joka operaattorien mielestä on tarpeen. Täytyy katsoa, miten nämä palvelut kehittyvät ajan mittaan. Ja NRAn rooli valvojana tässä tilanteessa on keskeinen. Pystyvän määrittelemään nämä asiat kuinka hyvin tahansa, lainsäädännössä, niin nämä markkinat kuitenkin kehittyvät koko ajan. No niin, päätänkin tähän. Kiitos. Grazie lei. Kiitoksia. Seuraavaksi tohtori Andrea Renda Sepsistä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta mukava olla kertomassa omissa, omista nyt tässä varsin ristiriitaisessa ja monimutkaisessa ehdotuksessa. Ensinnä olen tyytyväinen siitä, että puhumme sisämarkkinoista ja verkkoneutraaliudesta. Kun ajatellaan aikaa 6-7 vuotta sitten, niin silloin laajalti uskottiin, erityisesti Brysselissä, että ei sisämarkkinoita, vaikka verkkoneutraaliudesta verkkoneutraalisuus ja mikään ongelma Euroopalle. Kaikki ajattelivat, että meillä oli televiesintä, sisämarkkinat ja sähköisessä viestinnässä, mutta äh, näin ainakin komissio ajateltiin, että verkkoneutraalius oli ongelma oikeastaan vain USAssa tehtyjen päätösten, päätösten takia siellä, mutta ei koskaan tule ongelmaksi täällä, koska meillä on paljon enemmän operaattoreita, joten periaatteessa enemmän kilpailu, kilpailua myös olisi olemassa, mutta selvästikään näin ei ole. Ja nyt me täällä keskustelemme, miten tartumme tähän ongelmaan, verkkoneutraaliuteen josta on tullut sel- selkeästi iso kysymys. Toinen asia, me olemme puhuneet vuodesta 2016, 17, 18 ja pitkältä sen ajatuksen, että meidän pitääkin tarkastella asioita eteenpäin tulevaisuuden suuntautuneesti, kun tehdään ehdotuksia. Ja monet tietävätkin varmasti, että teknologia on, tulee muuttumaan valtavasti tästä vuoteen 18 mennessä. Ajatelkaa vaikka vain, että viisi vuotta sitten suurimmalla osalla ihmisillä ei ollut mitään älypuhelimia ja asiat muuttuvat kuitenkin aika nopeasti ja tapa, jolla me käytämme nettiä tänään on paljon, on todella erilaista kuin ennen. Samoin miten yritykset toimivat verrattuna aikaan viisi vuotta sitten. Aluksi haluaisin keskittyä sääntelyajatukseen miten asia, saada, miten asia tarkastellaan paremman sääntelyn kannalta, miten voidaan perustella asetuksen laatiminen tällä saralla. Mielestäni pitää alkaa siitä, että tunnustaa sen seikan tai sen, että ei ole onnistettu sääntelyssä tai markkinoilla, ei ole onnistunut, koska tarvitaan sääntelyä. Minkä se todisteita tästä on? Ensimmäinen asia, jota odottaisi sääntelijöiltä Euroopan tasolla on, että tunnustan ehkä se, että alkuperäinen, alkuperäinen televiestintäpaketti ei ollut oikeastaan johtanut kunnolliseen sisämarkkinatilanteeseen televiestintäkohdalla. Olen eri mieltä niiden kanssa, jotka sitä mieltä, että sisämarkkinat on äh, vaan tällaista sääntelyn yhdentämistä, mutta ei tätä löydy sopimuksesta. Sisämarkkinoista kyse tuleks, tuloksista, rajatulta kaupasta. Sisämarkkina tarkoittavat sitä, että pystyy ostamaan, käyttämään palveluita eri maissa näistä jotka saavuttavat kuitenkin kansalaiset eri paikoissa. Ja tavallaan myös hintatasojen pitäisi lähentyä toisiaan, vaikkakaan ei täysin johtuen erilaisista elinkustannuksista elämän, elämän, elintasosta eri maissa, joten ei voi olla kyse sitä sääntelyä lähennetään pelkästään. Ja sitten mitä tulee on kappaleisiin asetuksessa tai vaikutusarviointiin pitäisi olla jonkinlainen tunnustus siitä seikasta, tunnustaminen siitä seikasta, että säännöt, joita meillä on ollut käytössä, niitä ei ole oikeastaan suunniteltu täysin sitä varten, että saataisiin aikaan sisämarkkinan tilanne, vaan vapautettaisiin markkinoita kansallisten sisällä. Tämä on ihan oma asiansa. Sitten toinen asia, jota odottaisin, että tunnust, oli, koska on olemassa tällainen laaja ymmärrys tosin eri tulkintoja on olemassa, että tarvitaan investointeja ja, ja verkko- ja verkkokapasiteettia EU-tasolla. Tämä ei johdu vain siitä, että tarvitsemme infrastruktuuria ja televiestintärakenteita, vaan kaiken tyyppinen infrastruktuuri, jota me käytämme tällä hetkellä sähköstä televiestintään, tietoteknologian. Kaikkea tätä pitää päivittää ja sitä pitää lä- se tulee lähentymään valtavasti siihen mennessä, kun näihin sääntöihin, näitä sääntöjä aletaan noudattaa käytännössä. Ajatelkaa älykkäitä sähköverkkoja ja muita älykkäitä rakennelmia, automaatio, teknologioita, jotka vaativat lähentymistä. Me tarvitsemme tällaista vahvaa, kestävää infrastruktuuria, joka toimii aina, on aina päällä. Uh, uh, Tämä sitten hiukan sääntelyn epäonnistumisesta ehkä ei ole pystytty tuottamaan tällaista yleistä hyvää tai mm, infrastruktuurin kautta. Mitä muuta pitää ottaa huomioon? Ehkä säännöt, jotka on ollut käytössä vuodesta 2009, sään, kun tämä minimitaso palveluissa ja avoimuus, näitä ei ole ollenkaan helppo toteuttaa käytännössä. Panelistit täällä muut kertoo, kerrottekin aika hyvin, minkälainen monimutkainen työ teillä on kansallisena sääntelynä palvelun laatu tarvitsee myös eri asiaa eri ihmisille samoin sovelluksia eri aikoina. Pitäisi miettiä, mitä ehdotetaan ja miten mikrojohdetaan markkinoita. Ja epäilen hiukan nyt sitä, että olemme siirtymässä parempaan tilanteeseen vai mennäänkö vallan ojasta allikkoon. Tämä toinen asia, joka pitää myöntää, on, että ei voida peräänkuuluttaa verkkoneutraaliusta ja mennä sitten vuoteen 1993 internet on tällainen anarkinen paikka, jossa Kukaan ei voi tarkistaa, mitä netissä tekee, mutta eihän ei ole mahdollista väittää tällaista NSA-toiminnan aikana, vakoilutoiminnan aikana jopa julkisasemieskin siis että IS internet-palvelun tarjoajat toisivat tällä tavalla. Mitä me tänä aikana teemme netin suhteen, niin oikeastaan me pyydämme julkisilta tahoilta, että ne tarkistaisivat, valvoisivat internetiä. Paradoksaalinen tulos, jonka näen tässä ehdotuksessa, jota meidän mielestäni, mielestäni pitäisi välttää, että verkkoneutraalin nimissä kutsun va- vaadimmekin, että valvotaan internetiä. Myös tämä on aivan haitallista, koska eiköhän tästä verkkoneutraalisuus ole kysymys. Jotta varmistamme, että olemme todella vapaita emmekä syrji ketään, niin meitä kuitenkin tarkastellaan päivittäin. En usko, että voimme luottaa kaikkeen. Mutta kuitenkin komission ehdotuksessa on yksi hyvä asia ja myös tapa, jolla Euroopan parlamentti asiaa työstää, niin siinä on yksi hyve, mutta yksi ongelma myös. Hyvänä on se, että on varsin vaikea olla eri mieltä siitä, että meillä pitäisi olla avoin internet ja myös erikoistuneet palvelut käytössä, mutta ongelma on kuitenkin tässäkin ihan sama. Kun on sellainen ehdotus, jota josta on vaikea olla eri mieltä, silloin ongelmat jo alkavatkin. Joten olen sitä mieltä, että meidän pitää tunnustaa yksi asia. Tulee olemaan varsin vaikea toteuttaa tätä ehdotusta käytännössä, koska tässä tarvitaan valvontaa, seurantaa, partiointia, alittaako palvelun taso jossakin kohdin tietyn tason tietyllä alueella EUta tai tietyn välineen kanssa. En usko, että se on mahdollista, kun on kes- keskustelin teollisuuden edustajien kanssa. Ehkä on, tämän ehdotuksen jälkeen voimme alkaa kerätä tietoja, mutta en usko, että pystymme reaaliajassa kuitenkaan valvomaan internetiä. Vielä lopuksi haluaisin varmistaa, että parlamentin jäsenillä, jäsenet tulee selväksi, että meidän pitäisi välttää ainakin kolmea erilaista syndroomaa tai oiretta, jotka liittäisiin tähän ehdotukseen. Ensimmäistä kutsuisin Galileo-syndroomaksi ja parlamentti tunti tämän sen varsin hyvin. Missä määrin voitte ehdottaa uutta hienoa infrastruktuuria ja pyritään, että yksityinen sektori massiivisesti osallistuu sen rakentamiseen, mutta samanaikaisesti kerrotaan yks, yksityiselle sektorille, että muuten ei mitään kaupallisia palveluita sitten tänne. Parlamentti muutama vuosi sitten, ehkä muistattekin, Malko ainakin muistaa, että kun te halusitte kolminkertaista Galileo-budjetin, koska yksilön sektori ei ollut osallistunutkaan, koska ei ollut mitään kaupallisia mahdollisuuksia saada voittoa tai toimia. Voidaan sanoa USAssa, että on verkkoneutraalisuusvelvoitteita, mutta silloin on erilaiset infrastruktuurit, on taas oma asiansa sanoa, että pitää jakaa verkkoa kilpailijoiden kanssa ja kuitenkin pitää olla verkkoneutraali. Tämä on paljon ristiriitaisempaa. Toinen syndrooma ihan nopeasti, Trabant-syndrooma, on, voi olla internetsaatavuus, joka on avoin, perustuu avoimeen internettiin, mutta tämä ei tarkoita sitten sitä, onko se tällainen tyhjä avoin internet. Se ei voida se mitenkään, se voi vähentää mahdollisuuksia netin käytössä. En usko, että tämä on kovin hyvä tulos. Vähän niin kuin sanottaisiin, että meillä on tyhjät sisämarkkinat. Emme halua mitään tyhjiä sisämarkkinoita, vaan hyvät markkinat. Kolmas asia vielä nopeasti metsä ja puut tai tällainen lamppusyndroomaa. Tarkastelemme vain ongelmaa yhdessä asiassa, jota olemme juuri tarkastelemassa, mutta verkkoneutraalisuuskysymys on kuitenkin paljon laajempi kysymys. Nimittäin jos ajattelee loppukäyttäjää, ja tässä viittaan jo siihen, mitä Guillermo tulee sanomaan, minä arvioisin niin, että loppukäyttäjällä tulee olemaan avoin netti silloin, kun arvoketjun kautta operaattorilla on mahdollisuus vaikuttaa avoimuuteen tai suodattaa syrjittämättä tavalla sisältöä tai priorisoivat vain tai hidastavat liikennettä siinä määrin, kun se parantaa äh, palvelua kuluttajille, mutta tämä liittyy pikemminkin kilpailusääntöjen soveltamiseen ja sen tässä on kyllä paljon tilaa keskustelulle, miten kilpailusääntöjen pitäisi soveltua kautta arvoketjun eikä vain infrastruktuuritasolla. Kiitos. Grazie l'ultimo oratore Guglielmo Beltrán. Kiitos lopuksi vielä Guillermo Beltra Belkista. Olkaa hyvä. Chairman, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Haberille siitä, että myös Euroopan kuluttajajärjestö on kutsuttu tähän kuulemiseen tärkeästä aiheesta. Ne, jotka eivät tunne beukkia, buikkia, boikkia, me edustamme kuluttajien etuja, ääntävä järjestön nimen miten haluaa. Me edustamme yli 40 kansallista kuluttajajärjestöä yli 30, jäsen, 30 Euroopan maasta. On mielenkiintoista puhua viimeiseksi paneelissa. Olen eh, herra Rendan jälkeen puhujavuorossa. Tämä ei ole tietenkään helppo tehtävä. Monet meistä ajattelevat myös, että tavalla tai toisella kaikki aiheet on jo katettu, mutta yrittäkää nyt kestää minunkin puheenvuoroni. 2009 paketti ei kuulemma kattanut tätä kysymystä tarpeeksi. Riittävästi ei ollut suojalausekkeita. Voi olla, että me olemme yksi taho, joka toteaa, että 2009 ei tehty tarpeeksi. Totesimme tämän jo silloin ja, historia on osoittanut, että olimme oikeassa. Komissio on ryhtynyt lainsäädäntötoimiin ja tämäkin osoittaa tästä. Parlamentti on antanut lukuisia päätöslauselmia, jotta saataisiin lainsäädäntöä alalle. Alkuun haluaisin käsitellä niitä myyttejä, joita olemme kuulleet. On tärkeää, että palaamme perusasioihin. Ensinnäkin monen kertaan on kysytty minulta, miksi me vaadimme internetin säätelyä. Emme me tätä vaadi. Kyse ei ole internetin säätelystä, vaan kyse on internetin pääsyn säätelystä. Me haluamme neutraalia, avointa internettiä. Tämä ero on syytä pitää mielessä. Toinen suuri myytti, jota jatkuvasti kuulee, on se, että, että onko ongelmaa lainkaan olemassa vai, vai mihin tätä ratkaisua haetaan? Tietomme osoittavat, että esimerkiksi vuonna 2012 yksi kolmesta matkapuhelin käyttäjästä Euroopassa ei voinut matkapuhelimella käyttää internetpalveluja. Kaksi kolmesta eurooppalaisesta voi joutua kärsimään laittomasta syrjinnästä, koska operaattori keskittyy tiettyihin erityispalveluihin, ja niin tämä voi olla ongelmallinen. On siis faktaa siitä, että markkinoilla on yhä enemmän teknistä ja kaupallista syrjintää, onpa se sitten myönteistä tai kielteistä. Emme usko, että markkinat ratkaisisivat näitä ongelmia, joten tarvitaan uudet pelisäännöt. Syrjintä internetin pääsyssä onpa sitten kyseessä taloudellinen tai tekninen, myönteinen tai kielteinen ilmiö, niin se kuitenkin estää valintoja ja innovointia. Ei voi jäädä operatoreiden päätettäväksi, ketkä hyväksytään verkkoon ja ketkä ei. Kun kyseessä on tekninen syrjintä, niin voi olla, että operaattori tekee esimerkiksi mahdottomaksi käyttää Skypea tai WhatsAppia. Ja varmasti olemme samaa mieltä, että tämä ei ole hyväksyttävä. Ja taloudellinen syrjintä tarkoittaa sitä, että hinnoittelu on erilaista sen suhteen, minkälaista sisältöä päätän käyttää tai mikä on internetyhteyteni laatu niin kuin Jens korosti, olemme samaa mieltä siitä, että emme näe, miten tämä, ratkaisu, miten tämä ehdotus ratkaisisi ongelman. Aivan lyhyesti käsittelisin sitä, mitä tämä oikeus merkitsee kuluttajan näkökulmasta. Aivan yksinkertaisesti sanottuna oikeus merkitsee sitä, että kuluttaja voi aina valita, mitä palveluja sovelluksia, sisältöjä hän internetyhteydellään haluaa käyttää syrjimättömästi. Tätä oikeutta täytyy suojella. Kyse on myös kuluttajien odotuksesta. Siitä lähtien, kun internet on luotu, niin internet on ollut sellainen, että kuluttaja aina odottaa, että uusi palvelu toimii. aina on se oletusarvo, että uusi palvelu, sovellus, sisältö toimii internetissä. No sitten hieman konkreettisemmin tutkittavasta ehdotuksesta. Kuluttajat tarvitsevat tätä oikeutta, ei suinkaan vapauttavan oikeutta. He voivat käyttää valitsemaansa päätelaitetta, voivat valita haluamansa sisällön tai sovelluksen ilman rajoituksia – voi olla tiettyjä kattoja tai nopeusrajoituksia, mutta nopeusrajoitushan on jo sinällään yläkatto datan määrälle. Miten tätä oikeutta voitaisiin kunnioittaa? Jos on yleinen kielto liikenteen hallinnoinnista, tätä voidaan pohtia, mutta kyllä tämä täytyy selkeästi todeta lainsäädäntövälineessä itsessään. Esimerkiksi tuomioistuinten päätösten noudattaminen tai tilapäisen ruuhkan huomioiminen täytyy selkeästi tuoda esille. Olemme Berekin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä luettelo lähestymistapa olisi tähän soveltuva. Tietyillä kuluttajilla EU:ssa on jo tällainen oikeus. Kyseessä on asetus, joka johtaa maksimaaliseen harmonisointiaan. Ja jos kuluttajat sitten menettävät oikeuksistaan asetuksen perusteella, sitä me emme voi hyväksyä. vahvat suojalausekkeet tarvitaan, jotta saadaan suojaa internetiin pääsyn tarjoaville palveluille ja koko internetille. Nyt tässä on kuitenkin vaarana porsareijat ja epäselvyys. Lopuksi vielä pari kysymystä erityisistä, erityisistä palveluista. Miten voimme varmistaa, että korkealaatuiset palvelut eivät heikennä kuluttajien pääsyä internetin. Artikla 19 meidän mielestämme pitäisi poistaa ehdotuksesta. Toinen seikka, joka liittyy erityispalveluihin, kunnes erityispalveluista tulee valtavirtaa, niin operaattoreilla on kannustin karsia ikään kuin tiedon määrä tai kaistan laajuutta – koska näille ei ole määritelty mitään omaa kaistan osuuttaan. Ja lopuksi aivan suoraan sanottuna, vaikkakin viestit eivät aina ole niinkään selkeitä, niin ainakin osa teollisuudesta tällä alalla ei halua, että kuluttaja voi yhtäläisin tasa-arvoisen ehdoin valita käyttämänsä palvelut. Aivan niin kuin Jens korosti, jotkut operaattorit haluavat, että koko internet toimisi aivan toisin ja sisällöntuottajat maksaisivat operaattoreille sisällön välittämisestä ikään kuin postipalvelun malliin. Me emme elä 1800-luvulla, vaan internet on suunniteltu koko yhteiskuntaa varten niin, että se olisi käyttäjäystävällinen. Nyt meillä on historiallinen mahdollisuus suojata ja parantaa internettiä jatkoa varten. Kiitos. Cominciamo la parte del... Kiitoksia. Sitten kysymyksiä ja kommentteja. Ensimmäiseksi Bastos, joka on kansanpuolueen varjoesittelijä. Olkaa hyvä. obrigada, Sr. Presidente. Começo por eh, pedir desculpa pela minha ausência durante o primeiro... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että alu, alkuvaiheessa en ollut paikalla. Minulla oli muita sitoumuksia ja siksi en kuulemisen alkuvaiheessa päässyt vielä paikalle. No niin, nyt onnittelisin toisen paneelin puhujoita. Verkkoneutraalius, uudet tuotteet ja palvelut. Tämä oli mielenkiintoista ja meidän täytyy löytää tasapaino näissä kysymyksissä. Tämä on aika kuuma peruna. Tästähän neuvoteltiin 2009, kun käsiteltiin televiestintäpakettia, ja silloin jo puhuttiin verkon neutraaliudesta. Tämä keskustelu on ollut hyvin dynaamista, ja tällä välin on jo tehty ja kehitelty kaikenlaista, ja tekeepä lainsäätäjä mitä hyvänsä, ja yrittää vähän toimia kuinka nopeasti tahansa, niin televiestintäala on aina yhden askeleen edellä. Edellytykset verkon neutraaliudelle ovat kysymyksiä, joita täytyy mukauttaa tähän dynaamiseen ympäristöön. Uusia tuotteita ja palveluita tulee aina olemaan – ja televiestintä alalla täytyy pitää huolta siitä, että kuluttajan tarpeita hiukan ennakoidaan, ja näissä asioissa pitää löytää tasapaino. Ja täytyy tehdä ero teknisten kysymysten välillä, jotka liittyvät tietojen siirtoon. Tästä asiasta on jo tehty lakeja ja sitten toisaalta on kaupallinen tiedonsiirto, jota ei ole paljon säännelty ja siellä saattaa esiintyä väärinkäytöksiä. Ja siksi kysyisin paneelin osallistujilta, mitä mieltä olette tästä erosta, kun ajatellaan tätä teknistä tiedonsiirtoa ja kaupallista tiedonsiirtoa, ja millä tavalla nämä kaksi voidaan erottaa toisistaan ja määritellä selkeämmin. Haluaako joku muu puheenvuoron? Jos ei, niin... Ai Verhaien vielä, olkaa hyvä. Auch von meiner Seite aus Entschuldigung. Niin minäkin pyydän anteeksi, että tulin paikalle hiukan myöhemmin. Meillä oli samasta aiheesta tiivistä keskustella kulttuurivaliokunnassa. Siellähän luodaan lausuntoa televiestinnän sisämarkkinoihin liittyen, ja siksi minun piti olla siellä, koska olen siellä varjoesittelijä. Ensinnäkin sanoisin, että kun mietitään tätä kuulemista, niin haluaisin tukea esittelijää. Esittelijä on ottanut oikean lähestymistä vastaavan monessa kohdassa. Ja tällä direktiivillä päästään taas hiukan eteenpäin, koska siellä on aloitteita ja säädöksiä. Meillähän on vuoden 2009 televiestintäpaketti. Se on nyt vasta hyväksytty lopullisesti. Ja tietysti, no sanoisin, että moniin asioihin on jo puututtu. Ja BEREC on nyt instituutio, joka valvoo tiettyjä aloja ja tekee hyvää analyyttistä työtä. Ja se on tehnyt monia toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. Verkkoneutraalius ei kiinnosta pelkästään kuluttajia, vaan verkkoneutraalius on aihe, joka liittyy myöskin sisältöihin, ja se koskee myöskin näin ollen pk-yrityksiä, luovaa alaa. Ja tämä on kaiken kaikkiaan pk-yritykselle tärkeä kysymys. Ja haluaisin kuulla vielä, miten näiden uusien palveluiden tuominen, kun on kyse hallinnoidusta palveluista tai laadun varmentamispalveluista tai erikoistuneista palveluista, miten tätä nyt kutsutaankin, niin millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan markkinoihin ja erityisesti pk-yrityksiin? Tällä alallahan on valtavasti kilpailua. Jos on vaikka pikkuyritys, joka käyttää tiedonsiirton avointa internettiä tai tarjoaa erityispalveluita, jos se tekee sitten satojen yritysten kanssa palveluksia, miten tämä palvelun laatu voidaan taata. Sitten erikoistuneet palvelut, niitä pitää katsoa hiukan erikseen. No sitten verkon rakenne. En nyt puhu infrastruktuurista, koska nämä kulkevat samoissa verkoissa nämä tiedot, mutta miten voidaan taata se, että lisäpalveluita voidaan tarjota ja että samalla infrastruktuuria laajennetaan, eikä tästä sitten koidu haittaa avoimelle internetille. La collega Vergniaud, prego. Sitten Vergniaud très rapidement. Lyhyesti haluaisin onnitella tätä toista paneelia. Oli todella mielenkiintoista kuunneltavaa. Minusta siinä vastattiin juuri niin minulle tärkeisiin kysymyksiin tässä asiassa ja erityisesti verkkoneutraaliudesta puhuttiin. On totta, että tätä viitattiin aikaisempiin ja vuoden 2009 televiestintäpaketin käyttö oli silloin erilaista ja kaikki on muuttunut ja kehittynyt erittäin nopeasti ja jatkossa tulo, seuraa ihan samanlaista nopeaa kehitystä. Meidän pitää olla kovin tiukkoja palveluiden mm, estämisen kohdalla, myös avoimuuden kohdalla. Ja yhdyn todellakin lähes täysin se ei ole kyllä mitään hämmästyttävää minulle. Yhdyn tähän Veokin tulkintaan. Miten taataan oikeus kuluttajilla ilman syrjintää tai rajoittamista voidaan antaa enemmän oikeuksia, mutta mille tasolle harmonisaatio pitäisi asettaa tässä asiassa, jotta ei menetettäisi näitä oikeuksia? Tämä, tavallaan tähän viitattiin epäsuorasti alun perin. Ja uskon, että meidän pitää olla todella valppaina liikenteen hallinnoinnissa ja syrjivässä saannissa, saatavuudessa. Pitäisi mennä mahdollisimman pitkälle, mutta varmastikin asemat voivat tässä auttaa. Miten määritellään näitä erikoistuneita palveluita tai suljettuja verkkoja ja ottaa tuolella huomioon kaikki erilaiset lähestymistavat erityyppisten palveluiden ja verkkojen kohdalla. Ja näistä kysymyksistä saimme todella tärkeitä selvennyksiä. Tämä helpottaa jatkotyötämme. Kiitän teitä siitä. Grazie. Engström. Kiitos sitten Engström. Thank you. Uh, well, I'm, I'm not gonna... Kiitos. En lähde toistamaan sitä puhetta, jonka pidin edellisen puhelin jäl- paneelin jälkeen, mutta aivan erityisesti voin kuluttajajärjestön edustajan kanssa todeta olevani samaa mieltä. Tämä on todellisen maailman ongelma, reaalimaailman ongelma, ja se vaikuttaa kuluttajiin. Olen myös Ferhojanin kanssa pitkälti samaa mieltä. Se vaikuttaa PK-yrityksiin ja siihen, että saamme uusia palveluja, uusia operaattoreita ja tämä vaikuttaa satoihin tuhansiin PK-yrityksiin, jotka muodostavat Euroopan talouden selkärangan. Ne tarvitsevat turvallisen ympäristön, jossa ne tietävät, että niillä on aina pääsy internettiin aivan yhtä lailla kuin kaikilla muillakin. Grazie, relatore presidente. Kiitoksia sitten puheenjohtaja. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää koko paneelia ja puuttuisin vielä muutamaan kysymykseen. Ei varmaan ole mikään yllätys teille, kun ajatellaan mitä tässä ehdotuksessa nyt on. Eli me käytimme hyväksemme Berekin hyvää työtä ja siksi olen iloinen siitä, että Trainer puhui tästä. Mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että mukaan on erityisesti otettu tiettyjä ehtoja, joiden avulla voimme katsoa sitä, mitä haittaa haitallinen internetpääsy tarkoittaa. Tässä on käytetty sanoja, jotka eivät ole alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta tässä on käytetty sääntelijöiden sanamuotoja. Ja Renda, vai oliko se Beltro, puhui tästä hintasyrjinnästä. Tätähän pitää tarkkailla. Se pitää paikkansa. Ja on mahdollisia erilaisia mahdollisuuksia syyllistyä syrjintään. Ja sitten toinen kysymys liittyy näihin erikoistuneihin palveluihin, koska tämä on aivan uusi käsite. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Engström sanoi. Eli videopalvelut eivät ole kovin hyvä esimerkki tästä, koska niissä ei tarvita mitään korkeaa tasoa. Meillä on nyt uusia internetprotokolleja käytössä, ja tästähän puhuttiin aamupäivällä. Eli mitä nämä erikoistuneet palvelut sitten ovat? En ollut aluksi ihan varma, että pitääkö määritellä uusia palveluita ylipäänsä, vaikkakin jotkut tätä ilmeisesti tukevat, mutta sitten on sanottu, että Jotkut e- eurooppalaiset ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi, koska operaattorit ovat keskittyneet erikoistuneihin palveluihin. Eli mitä nämä erikoistuneet palvelut sitten ovat ja mistä näitä tietoja tulee, koska täytyy myöntää, että en ole koskaan nähnyt tämän tyyppisiä tietoja. Enkä tiedä, kuinka moni kollegoista on katsonut joutuneensa syrjinnän kohteeksi erikoistuneiden palveluiden takia, mutta ehkä näin on. Eli tämä oli aika yllättävä lukema ja tästä haluaisin kuulla enemmän. Ja tämä ehkä kertoo sitten, mihin suuntaan meidän pitäisi toimia. Ja sitten laajempi kysymys. Ehkä Berg ainakin voisi kommentoida tätä. Eli miksi täytyy toimia nyt? Olen aika agnostikko tässä kysymyksessä kun ajatellaan Bergin alkuperäisiä toimintavaltuuksia, hän liittyvät nyt avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, mutta nyt hallitukset eri osissa Eurooppaa ja aika mielivaltaisella tavalla ottavat käyttöön nyt omaa sääntelyään liittyen verkkoneutraalisuuteen ja markkinat sirpaloituvat ja meidän täytyy yrittää pitää kiinni yhteisistä puitteista, joissa investoijat voivat tehdä päätöksiä – ja tästä syystä kannatan sitä, että on sääntelyä avoimen internetpääsyn suhteen. Ja ilmeisesti Hollannin hallitus on hyväksymässä lainsäädäntöä. Se on katsonut komission ehdotusta ja päätti, että se oli riittävän rohkea, joten se ehdottaa omaa lainsäädäntöään. Eli jos joku tästä tietää enemmän, kertokaa ihmeessä, mutta ennen kuin tämä laki lyödään lukkoon, niin meidän täytyy katsoa näitä tekstejä, joita on hyväksytty muissa maissa. Oma tiimini on myöskin tarkastellut tätä kysymystä ja siksi meillä on nyt tarkistuksia, koska meistä tuntuu, että komission ehdotusta voitaisiin parantaa, joten yritimme käyttää asiantuntemusta sen suhteen, miten asiassa edetään. Kiitos. Grazie, adesso chiedo... Kiitoksia sitten paleenin jäsenet samassa järjestyksessä. Pyytäisin, että vastaatte näihin esitettyihin kysymyksiin ja taas kaksi minuuttia kullekin. Ja ensimmäisenä Trainer. Thank you, Mr. President. Just... Kiitos puheenjohtaja. Kenties aivan lyhyesti. Vernion kysymykseen palaisin. Miten voimme huomioida? ei vaan vastasi tämän kysymyksen esitti. Tekniset aspektit ja kaupalliset ehdot, miten ne voitaisiin sovittaa yhteen. Kun Berek aloitti 2009, niin totesimme, että samat periaatteet voivat päteä ja aikoinaan tämä oli innovatiivinen lähestymistapa. Nämä periaatteet pätevät sekä teknisiin että kaupallisiin rajoitteisiin. Ei ole syytä käyttää eri periaatteita. Yksi periaatteista esimerkiksi on se, että loppukäyttäjän täytyy voida valvoa tilannetta. On useita aloja, joissa tekstiä voidaan tämä mielessä pitämällä parantaa. Kuluttajilla on oltava valinnanvaraa. Paneelissa ei ole operaattoreiden edustajia, mutta minusta Verkon neutraalius ei ole yhteensopimaton sen suhteen, etteikö saataisi parempaa laatua. OTT-toimijoiden kannalta. Kyse ei ole siitä, että sama internet vain tarjotaan käyttöön paremmilla ehdoilla. Palveluissa tarvitaan tiettyä spesifisyyttä, ja on oltava mahdollisuuksia toimia tällä tavalla. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tarkkailtava, seurattava sitä, mitä tapahtuu internetin pääsyn tarjo- tarjoajien suhteen. Säätelyviranomaiset seuraavat tilannetta. Kenties ihan tästä me emme puhuneet, kun puhumme verkon neutraaliudesta, mutta seuranta on parempi kuin se, että pitää sitten säännellä esimerkiksi tarjouksia, määräillä tarjousten suhteen. Tässä mielessä valittu tie on meistä oikea. Yeah, I, uh, I think I can support. Niin voin tukea oikeastaan kaikkea, mitä kollega juuri sanoi. Erikoistuneista palveluista sanoisin, että olen samaa mieltä kuin Malcolm, eli epäilemään sitä, mitä se tarkoittaa mitä nämä palvelut oikeastaan ovat. joissa vaaditaan erityistä laadun tasoa, jota ei pystytä tarjoamaan tavallisen internetyhteyden kautta. Operaattorin mielestä tämä on tarpeen, ja heille täytyy sitten tuottaa näitä palveluita sillä tavalla, että että niitä voidaan saattaa markkinoille. En tiedä, miten tämä tilanne nyt kehittyy. Meidän täytyy valvoa tilannetta. Se on keskeistä, riippumatta siitä, kuinka hyvin nämä määritelmät tehdään asetukseen. Sitten toinen kysymys, joka tuli esille. Miksi nyt tarkastellaan syrjimättömyyttä verkkoneutraaliuskysymyksessä. Ja palaan siihen, mitä Guillermo sanoi. Kyse on pääsystä internetin, eikä kaikista palveluista, joita voidaan käyttää internetissä. Ja sitten OT-toimijat ja internetpalvelun tarjoajat. Jos yritys tarjoaa kuluttajille mahdollisuutta päästä avoimen internetiin, niin silloin kannattaa se, että on hyvä järjestelmä, joka kehittää sisältöjä ja sovelluksia, joita ihmiset haluavat käyttää, koska silloin he parantavat yhteyksiään ja maksavat siitä. Kiitos. Okay, thank you very much. A few remarks on, uh... Kiitoksia teidän kommenteistanne, ajatuksista, asioista, jotka tulivat esille, erityisesti pääsy ja pk-yritykset. Haluaisin sanoa yhden asian. Mielestäni meidän pitäisi pitää mielessä se, että tämän päivän internet näyttää paljon sellaista, joka on paksu keskeltä, mitä tulee tulotason eikä kovinkaan paljon lihaa löydy ylhäältä eikä pohjalta. Ylhäällä on infrastruktuuri, infrastruktuuri, ylhäällä sisällön tarjoajat. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, missä internetin potentiaalia ja mahdollisuuksia syntyy sovellutustasolta Tähän liittyy monia etuja ja hyötyjä, mutta samanaikaisesti se ei juurikaan kannusta joitakin toimijoita, jotka ovat toimivat internetin ylä- ja alaosissa. Jossain määrin sovellustaso, sieltä löytyy paljon USA-laisia yrityksiä, muita kuin eurooppalaisia yrityksiä tavallaan. Ennen kuin sanomme, että tämä on ollut valtava saavutus meille, mitä tulee uusiin yrityksiin ja niin edelleen, niin ei näin kyllä ole ollut aivan erityisesti, koska tiedämme, että ICT vie tuotantoa eteenpäin Euroopassa, mutta se myös selittää kuilua USA ja EUn välillä näissä kysymyksissä. Jos ajatellaan, miten markkina tällä hetkellä päästään, niin haluaisin myös tuomita tämän myötin, myytin jossain määrin. Miten ajatellaan uusia yrityksiä internetissä, niin se tapahtuu pitkälti hallinnollisesti eikä hallinnoidusti. Esimerkiksi Rovio Entertainment, se kehittivät tällaisen iPhone-sovellutuksen. Tässä ei ole kyse avoimesta internetistä, vaan yritys mahdollista sen, että uusia ajatuksia voidaan kehitellä ja ottaa mukaan. Meidän pitää olla huolissa, kun mietimme, miten tämä avoimuus oikein toteutuu. Ja avoimuus ei sinällään luo tätä mahdollisuuksia ja lopuksi kommentti loppukäyttäjistä. Minä vieläkin uskon, että tästä voidaan puhua varmasti Guillermon kanssa. Hän on ehkä hiukan eri mieltä. Loppukäyttäjällä ei vain kiinnosta se, että avoimuus ja syrjimättömyys toteutuu, vaan on tärkeää, että on hyvä sekoitelma valintaa ja palveluita. Valinnanvara on myös se, että voidaan palita peruspalvelu tai huippupalvelu. Valinta tarkoittaa myös sitä, että tarvitsee tukea sitä, joka käyttää internettiä tiiviimmin, äh, intensiivisen ja silloin maksaa korkeamman hinnan. Tämä pitää ottaa täysin huomioon, koska muutoin päädymme äh, ei niinkään avoimuuteen, vaan siihen, että kuluttajia pannaan kaikki ja samaan luokkaan, vaikka he ovat varsin erilaisia toisistaan, toisten suhteen. Um, thank you. Kiitos. Aivan nopeasti puuttuisin vastasin kysymyksen. Jos nyt ymmärsin oikein, niin kysyitte erosta liikenteen hallinnoinnin suhteen, tapahtuupa se sitten teknisesti tai kaupallisesti. Onko tässä eroa? Selitin aiemmin, että jos kyse on kaupallisista syistä, niin näin ei pitäisi tapahtua. Sehän tarkoittaa syrjintää jo sinällään. Jos minulla on palveluntarjoaja ja pääsy internettiin ja haluan käyttää videota käydä tietyillä nettisivuilla huippukäyttöaikana, kiireellisenä aikana, vaikkapa perjantai-iltana, niin emme voi hyväksyä sitä, että operaattoriteyttäni estää liikenteeni internettiin, koska silloin juuri digitaalisen TVn puolella on ylikäyttöä. Tämä on esimerkki siitä, jossa palvelun saatavuuden rajoittaminen on sellaista, että sitä ei voida hyväksyä. Sitten on teknistä liikenteen hallinnointia ja tämä on joskus tarpeen. Tässä meillä on selkeä luettelo, jossa luetellaan milloin tällainen on mahdollista. Sitten Haberin kysymys luvuista, jotka olemme toimittaneet, ne kaikki perustuvat vuoden 2012 selvitykseen Berekissä. Mielellämme toimitamme analyysin ja tutkimuksen ja, ja myös luvut sen mukana. Kiitos. Grazie adesso per la commissione, darei la parola. Kiitos sitten vielä tohtori Viola komissiosta ja sen jälkeen vielä esittelijä sitten saa loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. If you forgive me, Mr. Chairman, I... Niin, olen nyt Violan. Siellä hän ei ollut alussa paikalla, hän on tässä vieressäni, mutta hän ei ihan alkuvaiheessa vielä ollut täällä ja Anthony, olen Anthony Whelan Connect-pääosastolta. Komissio haluaisi aluksi onnitella parlamenttia, tätä valiokuntaa esittelijää tämän työn perinpohjaisuudesta. Toivottavasti tämä työ jatkuu. Me olemme valmiita olemaan siinä mukana ja odottelemme sitä hetkeä, jolloin neuvosto toimii samalla tavalla, koska parlamentti ansaitsee sen näistä ponnisteluistaan. Tämä on kiireellinen paketti. Ja kun ajatellaan näitä yksittäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimintaan, niin siitä ne etua kuluttajille, mutta myöskin sisämarkkinoille. Otin esiin nämä kaksi seikkaa, koska jos nyt katsotaan näitä kahta suurta osiota tästä keskustelusta, ensinnäkin tämä yleinen kysymys, eli loppukäyttäjien suojelu. Meidän on pidettävä mielessä ei pelkästään sitä, että halutaan korkean tasoista kuluttajasuojaa erittäin kilpailuilla, laadukkailla televisiomarkkinoilla, mutta meillä on myöskin yhteisiä sääntöjä, jotta operaattorit pystyvät toimimaan monissa jäsenvaltioissa. Kuten Andrea Renda sanoi, yhteiset säännöt eivät ehkä riitä, mutta se on kuitenkin ehdoton edellytys sille, mitä myöhemmin tapahtuu. No, keskustelussa tuli esille, että tässä on kolme ulottuvuutta. Välineet, harmonisoinnin taso ja sisältö. Ja totta kai ne liittyvät toisiinsa. Ja ehkä aluksi tämä sisältökysymys. Komissio katsoo, että jos halutaan yhteisiä sääntöjä, niin meidän täytyy asettaa rima korkealle. Meillä täytyy ottaa parhaat käytänteet kaikista jäsenvaltioista, eikä ketä, yhtäkään kuluttajaa saa jättää jälkeen. Ja panin merkille, että esimerkiksi Witchin edustaja otti esille useita kohtia komission ehdotuksesta, jotka, joita hän piti hyvänä. Ja varmasti myöskin valiokunta ja esittelijä voivat pitää niitä hyvänä, mitä tulee kansainvälisiin puheluihin, numeron vaihtaminen tai operaattorin vaihtaminen niin edelleen. No sitten lyhyesti nämä kaksi muuta asiaa, eli harmonisoinnin taso ja välineet. Tämä ei ole sama asia. Tietysti voidaan tähdätä korkean harmonisoinnin tasoon myöskin direktiivissä, mutta on selvää, että asetuksen kautta saadaan todella yhteiset säännöt, joita voidaan soveltaa heti ja lyhyellä aikavälillä sisämarkkinoilla. Kunnioitamme sitä, että esittelijä on hiukan eri kannoilla komission lähestymistapaan verrattuna. Ja viitaisin nyt Lady Bracknellin, mitä tulee välineisiin ja harmonisointiin. Jos toinen häviää, niin se on ikävää, mutta jos kummastakin joudutaan eroon, niin se saattaa sitten haitata sisämarkkinoiden hallinnointia. No sitten lyhyesti verkkoneutraalius. Ja komissio on tietysti iloinen siitä, että tämän logiikan mukaisesti eli meillä pitää olla yhteisiä sääntöjä sisämarkkinoilla, niin on hyvä, että kumpikin esittelijä on ehdottanut asetusta, ja komissio ei ollenkaan häpeä sitä, että meillä on hyvin paljon yhteistä Verekin kanssa näissä kysymyksissä. Tietysti tähän liittyvät jännitteet kestävän periaatteellisen lainsäädännön välillä, josta Bastos puhui, ja sitten toisaalta pitää olla selkeyttä ja yhdenmukaisuutta soveltamisessa jäsenvaltioissa. Komissiossa katsotaan, että periaatteet ovat kohdallaan ja tietysti haluamme selkeyttää niitä. Ja pääperiaate on tietysti avoin pääsy internettiin, syrjimättömyys, estämättömyys tietoliikenteen valvonta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla luettelo poikkeuksista avoimen internetpääsyn suhteen tämän periaatteen mukaisesti. Tietysti meidän täytyy miettiä kohtuullista liikenteenhallintaa, hallintaa, mutta monilla on pelkoja sen suhteen, että liian avoin poikkeusluettelo loisi käytännön ongelmia täytäntöönpanossa ja se johdantaisi, johtaisi sitten ehkä sääntöjen uudelleen sirpaloitumiseen. Ja viimeinen kohta, mitä tulee näihin erikoistuneisiin palveluihin, niin meidän täytyy tehdä tämä ero selvästi, mutta myöskin täytyy välttää ylisääntelyä ennakoimalla. Meidän täytyy luoda välineitä yhtä paljon kuin sääntöjä näissä kysymyksissä. Ja suoja, jota meillä tällä hetkellä on, se ei ole pelkästään sääntely, suoja meillä on ensinnäkin kilpailua, kuten tuli esille. Ja toiseksi tärkeimmät tuotteet on internet, pääsytuotteet. Yritykset tuskin heikentävät päätuotettaan, jos ja loisivat uudet maatteet, tuotteet. Ja sitten on puhuttu siitä, että avoin internet on etusijainen, eli mitä tahansa tapahtuu näille palveluille, niin avoimen internetin pitää pysyä dynaamisena. Meillä on hyvin raskaita välineitä käytössämme, jotta voimme varmistaa, että tämä toteutuu. Ja ne, jotka kysyvät, mitä tapahtuu investoinnille, NRA voisi luoda vähimmäislaatukriteerit, niin se on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan varmistaa, että asiat sujuvat niin kuin pitääkin. Ja tämän kautta voidaan varmistaa, että erikoistuneet palvelut ovat niiden käytössä, jotka he tarvitsevat. Tässä on erityinen bisnesmalli, joka, johon vaaditaan tiettyä laatua. Komission ja lainsäätäjien ei tarvitse päättää, koskeeko tämä video tai muita tuotteita tai palveluita. Ihan yksinkertaisesti siksi, että tilanne kehittyy itsestään. Jos meillä on laadukas ja elikykyinen internet, niin pk-yritykset eivät maksa erikoispalveluista, joita ne eivät tarvitse. Eli tämä raja asettuu itsekseen, kun katsotaan kilpailua ja näitä välineitä, joita sääntelijällä on käytössään. Meillä on siis tässä mielessä mahdollisuus parantaa luonnosta, mutta hyvin nopeasti löydämme varmaan sovun tässä tärkeässä kysymyksessä sekä talouden että yhteiskunnan kannalta. Kiitos. Grazie, eh, la parola. Kiitoksia sitten sitten esittelijä vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Um, my conclusion is... Minun johtopäätökseni oikeastaan on vain se, että haluan kiittää teitä toisiaan täydennystä puheenvuoroista. Tuli moni, monikerroksista hyödystä tietoa. Tämä ei välttämättä mitenkään helpota meidän jatkotyötämme, mutta olen kuitenkin iloinen, että niin monet kollegan, erityisesti varjoesittelijät, olivat myös paikalla. Ja me varmasti tulemme ottamaan huomioon monia teidän esittämiämme, esittämiänne ajatuksia. Komista huomiota, huomioon, että perusrakenne, jota olemme saamassa aikaan ja sisällön peruselementit ovat saaneet paljon tukea. Tässä on paljon yksityiskohtaisuutta mukana ja niin kuin Rova Trainer huomautti, yksityiskohdat ovat aina vaarallisia. Ehdottaisin, että kuitenkin kiinnittäisimme kovasti huomiota juuri yksityiskohtiin. Ja vastauksena Anthony Willerille en usko, en näe mitään syytä sille, miksi direktiivin säädökset, jotka liittyvät äh, avainalueiden harmonisointiin, jossa jäsenvaltion pitää varmistaa, että nämä säädökset myös hyväksytään ja niihin pitää välittää tietoa. En, ei tämä oikeastaan mitenkään eroa asetuksen säädöksistä. Me haluamme käyttää hyväksemme tietämystä, jota on tämänhetkisestä direktiivistä, jota säätämisesti soveltaa käytännössä ilman, että sotkemme tilannetta keskitetyllä lainsäädännöllä. Tai, tähän menee aina paljon aikaa kansallisakin tasolla. Sitten toisaksi me sallimme sen, että he voivat sopeuttaa ja jos he huomaavat rajoittavia toimintoja käytössä, niin että se mitä tulee näiden säädösten täytäntöönpanoon, niin silloin he voivat nopeasti reagoida. Anthony ja minä olemme tästä vilkkaasti väitelleet, mutta uskon, että kaikki kollegani tukevat tätä lähestymistapaa. Ja tämä nosti menee läpikin. Ja jos sääntelijät, Rova Trainer oli aika diplomaattinen tässä se eikä mainit, mutta jos sääntelijät, uskon, että sääntelijät ovat pitkälti meidän kanssamme samalla, samalla linjoilla. Ja me olemme meillä on paljon kokemusta valiokunnassa kuluttajan oikeuksia tietenkin jatkuvasti muistetaan tästä pääosasto Connectia. Me olemme juuri niitä, jotka ovat lisänneet erityisiä viittauksia kuluttajan oikeusdirektiiviin. Ja niihin täällä viitattiinkin. Me olemme mielestäni toimineet varsin hyvin kuluttajan kannalta katsottuna ja toiminut oikeastaan paremmin kuin komission ehdotuksessa oli tilanne, olen tyytyväinen, että voin seisoa tämän kaiken takana. Toivon kuitenkin, että kollegani ovat tästä samaa mieltä, mutta tietysti lisää saadi asioita halutaan vielä tähän lisätä heidän toimestaan. Ja vielä lopuksi, koska täällä tuli kysymys muista aspekteista tässä kokonaispaketissa, kiitän nyt vielä komissiota heidän tekemästään työstä tähän mennessä, mutta me olemme keskittyneet erityisesti niihin alueisiin, joissa me voimme tuoda jotakin lisäarvoa, ja tämä liittyy juuri näihin kuluttajien oikeuksiin koska kuluttajan oikeukset oikeusdirektiivit on otettu tässä esille, niin ehkä kollegani haluavat tarkastella muita aspekteja siinä. Esimerkiksi nyt teemme työtä ähm, saman mm, joidenkin muiden tähän liittyvän aspektien parissa. That's up to them. I haven't proposed that. En ole itse kyllä kuitenkaan mitään tästä ehdottanut. Sitten mitä tulee verkkovierailuihin ja muihin kysymyksiin, jotka tietysti meitä kiinnostavat, mielestäni ei ollut välttämätöntä, että me esittämään mitään lisäsuositukset ITREn valiokunnalle sen suhteen, mitä he jo nyt ovat tehneet, mutta tietysti kollegat voivat näin tehdä, jos haluavat. Joka tapauksessa kiitoksia kaikille kovasti ja vielä kerron t- toisen tämän aikataulun, koska meidänhän täytyy ikävä kyllä edetä nopeasti tarkistuksessa, koska aikataulu on niin tiukka, joten tarvitsemme 3. joulukuuta mennessä teidän tarkistuksenne. Me tulemme käsittelemään niitä 9. tammikuuta ja kompromisseja sitten 22. päivä. Sitten äänestämme tästä helmikuun alussa. Ja 23. tammikuuta äänestämme olen Antonin kanssa samaa mieltä, että olisi erittäin hyvä, että jos voisimme keskustella myös, jos haluatte keskustella jäsenvaltion edustajien kanssa, niin se olisi hyvä. Varmasti he haluaisivat keskustella näistä kuluttajakysymyksistä, koska ei ole mitään syytä, miksi jarruttelisimme näissä kysymyksissä. Se on siis suunnitelma ja ehkä saan vielä sovitettua yhden varjo kokouksen mukaan. Olemme varsin avoimia keskustelemaan kaikista mahdollisista kysymyksistä teidän kanssanne. Kiitoksia ja kiitän myös herra Koferaatti ja varapuheenjohtajaa, että hän täällä johti puhetta. Näin minä pystyin keskittymään esittelijän tehtäviin. Kiitos. degli ospiti e Kiitokset vieraille. Ja nyt Harbour saa jälleen puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen. Hola.